Right. Um, we, we had... Right, we better start. No niin, olisi parempi aloittaa, vaikka kovin monta ei ole vielä paikalla. Mihin asti päästiin? Ensimmäinen kohta tänä aamuna on numero kahdeksan mietintö Euroopan ympäristötilinpidosta. Se on Hans-Peter Martinilta. Esittelijä, teillä on puheenvuoro. Well, good morning everybody. Uh... Hyvää huomenta eh, kaikille. Minulta juuri kysyttiin, että mitä tapahtuisi, jos näiden tapahtuneiden ehdotusteni kanssa meille tulee Siis suuri enemmistö tulee taakse ja täällähän on vain yksi henkilö paikalla ja te tietysti, mutta tehän olette meidän yläpuolellamme. Grundsätzliche Bemerkungen sagen. No niin, muutama yleisluontoinen huomio, vaikka täällä ihmisiä olekaan vielä paikalla. Enkä halua tässä sortua samaan kuin monet katolilaiset papit. Eli että joudutaan tilanteeseen, jossa todella harvat käyvät enää kirkossa. Nyt on kuitenkin sellainen tyypillinen hetki, jolloin monet kollegat kyselevät, miksi politiikka on niin retuperällä, miksi kansalaisten valitsema tai ei heidän valitsemansa ehdokkaat pääsevät listoille – No, ehkä voisin tässä hieman ennakoida tilannetta. Poliittinen luokkamme toimii osittain täysin väärin. Ja yksi näistä asioista, joita tehdään väärin, on se, että emme toimi niin kuin äänestäjät meiltä odottavat. Tässä on kyse johtajuudesta, ja siitä, mihin toimiva Euroopan unioni voisi mennä, mihin suuntaan verrattuna muihin. Missä meidän etumme ovat ja voimakkuutemme, vahvuutemme. Meillä on tietenkin myös heikkouksia ja haittoja. Ja meidän täytyy pohtia, mitkä ovat kaiken sen ytimessä – joka voisi kiinnostaa vielä nuoria politiikassa. Siis voisi kiinnostaa. Ja itse olen vakuuttunut siitä, että tässä on kyseessä aihe, jossa meillä parlamentarikoilla on toisaalta suuri vastuu. Ja toisaalta tässä annetaan mahdollisuus tai Niin, mahdollisuus sille, että voidaan lähteä katsomaan Afrikan ja Euroopan rajojen ulkopuolelle, eli hieman pidemmälle. Me puhuimme aikaisemmin siitä, että ei uskoisi kuinka tärkeitä tilastot ovat. Täällä valiokunnassa tiedämme, että tilastot olivat tällainen välttämätön paha Meillähän on tällainen kahden luokan parlamentti ja en pääse osallistumaan kaikkiin päätöksentekoon, mutta me näimme Eurostatissa usein sen, että usein työmme pohjana ovat tiedot. Ja jos emme voi syystä tai toisesta luottaa näihin tietoihin, jos ne ovat vääriä, niin silloin meillä on edessämme valtaisa jopa miljardeja maksava tai enemmänkin maksava ongelma. Ja tässä viittaa nyt Kreikkaan. Ja nyt voinkin siirtyä sen käsittelemään, käsittelemään lausuntoani. Tämä on tavallaan klassinen mahdollisuus meille eurooppalaisille osoittaa, että ymmärrämme, missä, mistä tässä on nyt kyse. Olemme ymmärtäneet sen, että perinteinen hyvinvoinnin käsite – perustuu ainoastaan taloustietoihin ja siihen, kuinka talous on pärjännyt toisen maailmansodan jälkeen. Eli tässä toimitaan aivan liian rajallisesti katsoen. Emmekä ymmärrä tiettyjä kehityskulkuja lainkaan, jos emme katso laadullista kasvua. Itse olen Bodensen alueelta. Siellä on lunta usein lokakuusta maaliskuulle. Tämä on tosiasia, tai näin ainakin oli. Ja paikallisesti tätä lumi vaippaa enää siellä koko aika ole. Eli tässä on kyse ilmastonmuutosta. Ja jos nyt haluan nauttia lumesta, niin joudun matkustamaan hiihtoalueelle puolitoista tuntia pidempään. Ja tämä taas vaikuttaa taloudellisesti. Ehkä, no, tämäkin on tietty talouden indikaattori tässä. Matkat ovat kasvaneet, autot ovat kasvaneet, kaikki kasvaa ja talouskin Bodensen alueella on kasvanut, mutta miten? Tämän taloudellisen kokonaislaskelman ydin, joka tässä nyt ollaan pikkuhiljaa saamassa komissiolta, jota kaikki muutkin ovat tässä pohtineet, kansalaisjärjestöt ja muut. Toivottavasti en jätä tässä nyt ketään ulkopuolelle. Ja nyt meillä olisi siis mahdollisuus sanoa, että olemme ymmärtäneet, haluamme mennä pidemmälle. Voimme sanoa, että kyllä, haluamme toimia myös niin, että osoitamme nuorille sen, että määrittelemme edistyksen ja hyvinvoinnin eri, eri tavoin, tällaisen erilaisen moduulein. Tässä täytyy katsoa myös kiinalaisten suuntaan. Ja tässä täytyy katsoa tiheästi asutettuja suuria alueita, Ranskaa, Saksa ja niin edelleen. Ja tässä mennään väistämättä uudenlaiseen elintasoon ja elämään Euroopassa. Yritän päästä tässä nyt eteenpäin. Mielestäni meidän tulisi rakentaa tällaisia erilaisia moduuleja ympäristökysymyksiin, palveluihin, resursseihin ja niin edelleen. Eli meidän täytyy olla rohkeita ja sanoa, että toivomme tällaista lähestymistapaa niin, että mennään pidemmälle kuin mitä kansallisvaltiot ovat tähän mennessä tehneet. Sa- täytyy sanoa, että haluamme tätä, mutta tämä maksaa. Itse kuitenkin puolustan tätä mallia, koska mielestäni komissiossa ja muissa Euroopan unionin toimielimissä on kylliksi henkilöstöä, jotka voivat hoitaa tavallaan Eurostatin tehtäviä entistä paremmin ja uudella tavalla. Ja tämä voisi olla todella suuntaa antava hanke koko Euroopan unionille. Thank you very much. Um, I'm looking for the shadows. Mr. Ludwigson. Yeah. Katson tässä varjoesittelyiden puoleen. Herra Ludwigson. Tack för ordet. Kiitos. Aivan aluksi voisin sanoa, että tässä on hyvä, kun syntyy tällainen oikeudellinen kehystely pidolle. Tämän asia, joka olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten. Nyt minä toivon, että tämä kehit- nopeuttaa kehitystä, eikä tämän ei pidä jäädä ensimmäiseksi askeleeksi pelkästään – 2020 strategiassa on selvästi ilmoitettu, että ekologinen ja taloudellinen kehitys pitää liittää toisiinsa. Jotta se olisi tehokas, tehokkaasti tehty, niin ei ole pelkästään taloudellinen tieto, jota tarvitsemme. Me tarvitsemme hyvin laajasti tietoa myöskin näistä asioista, jotka liittyvät ympäristöön. Parempi ympäristötilinpito on edellytys sille, että me voimme aivan vakavasti ottaa ympäristötekijät mukaan näihin taloudellisiin analyyseihimme. On välttämätöntä toimia näin, jotta me selviämme tästä suuresta muutoksesta, joka talouteemme kohdistuu. Joten ympäristöasioiden mukaanotto, sen ei pidä olla pelkästään tekninen eh, asia, vaan sen pitää olla paljon laajemmin nähty kokonaisuus. Tämä on hyvin suuri etu meille, koska tällä tavalla me voimme myöskin verrata ympäristöpolitiikan tehoa eri maiden välillä. Näin me saamme paremmin tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi, mikä ei toimi sillä sektorilla. Nämä tarkistukset, jotka Martin on tehnyt, niin se mitä arvostan siellä on, että tässä on hyvin yleisesti otettu huomioon asetuksen sisältö. Sellainen asia, mistä olisi keskusteltava, on eurooppalainen kestävyystilasto. Mitä se tarkoittaa konkreettisesti ja onko tämä oikea tapa toimia asetuksen suhteen? Sitten pitää vielä miettiä sitä, kuinka me käsittelemme eh, resurssien tarpeen kasvua, josta Eurostat eh, puhuu, ja minkälaisia vaatimuksia jäsenvaltioille pitää asettaa. Täytyy, eh, täytyy ainakin parantaa tilastonpitoa. Ja sitten toinen kysymys vielä, mitä pitää käsitellä, on, että miten ympäristötilinpito tehdään Eh, aivan tässä, miten sitä suoritetaan tässä normaalissa, eh, normaalissa EU-työssämme, koska se liittyy strategia 2020 hankkeeseen. Minä toivon, että tässä prosessissa yhteistyö tulee olemaan hyvää. Thank you. Uh, Philippe. Kiitoksia. Sitten Philippe. Thank you, Chair. Uh, I will for once... Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitan kommenttini niin kerrankin, etten kiitä, esittelen sen tien myöhemmin. Haluan miettiä sitä, että ketä olemme täällä ja kuinka monta meitä täällä on. Olemmeko todellakin tosissamme tästä asiasta? Jos osanotto heijastaa poliittista tahtoa ja intressiä todellakin laajentaa Hans Peterin juuri kuvailemien linjojen mukaan, niin olen todellakin huolestunut. Olen todella huolestunut, koska en ole varma, että tämä on paras tapa viedä asioita eteenpäin. Joten voimme syyttää asiasta sitä, että tilastot, kuten Hans Peter sanoi, ovat kuulemma tylsä aihe, mutta monet ovat varmaan sitä mieltä meistä, että se on tylsä niille, jotka haluavat tehdä politiikkaa niin, että eivät perusta sitä faktoihin ja lukuihin. Mutta minä haluan tehdä juuri sitä perustaa politiikka tosiasioihin ja sitten voimme katsoa, mihin halutaan mennä, mutta ainakin aloitetaan samalta tosiasioilta pohjalta. Ja siksi se on niin tärkeää, että keräämme tosiasioita. Niin minähän tulen sellaisesta maailmasta, Sharon sinä myös, että mittaaminen on tärkeää. Jos ei mitata, niin se ei saada niitä asioita. Eli todellakin meidän täytyy mitata ympäristövaikutusta, koska todellakaan emme halua kasvattaa ympäristörasitusta olemista vähentää, mutta tietääkseni meidän täytyy mitata. Usein kun halutaan laajentua PKTn ulkopuolelle, niin huomataan, että dataa ei ole. Se ei ole luotettavaa. Se ei ole tarpeeksi kovaa dataa, jotta politiikkaa voisi pohjata siihen. Joten sen vuoksi pidän hyvänä tätä mietintöä. Minulla on joitakin ehdotuksia siihen. Ja nyt todellakin kiitän Hans Petteriä, ei pelkästään mitä hän kirjoitti, vaan mitä hän sanoi. Mielestäni olen melkein prosenttisesti samalla linjalla kuin sen kanssa, mitä puhuit Hans Peter. Joten saat tukea meiltä ainoa asia, jota haluaisin painottaa, ja tämä on viimeinen pointtini tästä kuluasiasta. Vapaata luonnosta ei ole, jos haluamme kovia faktoja. Niin siihen kuuluu ponnistukset. Se ei tule itsestään. En sano, että pitäisi rakentaa valtavaa lisää Eurostatin osa, ehkäpä investointeja täytyy suunnata uudelleen siellä, mutta jos haluamme laajentaa tilastopohjaamme, niin siihen liittyy kuluja, niin sitten asia täytyy tutkia tietysti niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista, mutta en käyttäisi kustannusargumenttia sanoakseni, että tämä on ihan mahdotonta, mikä tee sitä. Mahdollisesti meidän täytyy lopettaa jonkun datan kerääminen, joka ei ole niin päästäksemme eteenpäin. No, viimeinen pointti. Ympäristötilit ovat vain yksi osa, uskoakseni, sitä, minkä pitäisi olla kattava lähestymistapa BKTn ulkopuolelle. Sharing koordinaattorit eilen ja komission ihmisiä siinä oli tapaamisessa ja olemme kiinnostuneita siitä, että ensimmäinen tammikuuta jälkeen, kun on ensimmäinen makrotaloudellinen <clears throat> tutkimus, niin komissio aikoo siihen ottaa sosiaaliset ja ympäristölliset mitta, mitat. He tietävät, että siihen tulee dataa, joka ei ole ihan niin reliabilia ja kovaa kuin olisimme halunneet kuin niistä asioista, jotka tulevat sellaista joita mitataan enemmänkin taloudellisesta puolelta, mutta ainakin se on ensimmäinen suunta, askel siihen suuntaan. Meidän täytyy mahdollistaa komissiolle se, että se saisi kovempaa faktaa ITERistä 2020 ja niin edelleen. Kiitoksia Hans-Peter. Erittäin hyvä aloite, mutta mielestäni kaikki, jotka olemme kiinnostuneet näistä asioista, niin meidän pitäisi todellakin tehdä se, mitä pitää tehdä ja lisätä tietoisuutta omissa poliittisissa ryhmissämme, että saamme laajan poliittisen pohjan tälle ja poliittisen poliittisen tuen. Hyvä. Kiitoksia sitten Viki. Comments from... Niin, eräitä kommentteja varjo esittelijän puolelta. Anteeksi, että olen myöhässä. Tämä poliittinen konsensus joka meillä on tässä ympäristötileistä. Tämä saattaa olla hyvä askel eteenpäin. Erät hyödyt ympäristötileistä liittyvät näihin ympäristötoimien kustannustehokkuuteen ja tässä voimme ehkä toimia tehokkaammin ja me voimme myöskin arvioida sitä, miten E- erilaiset ympäristötoimet ovat tehokkaita kustannuksiin nähden. Tietenkin se, mikä on huono asia, on, että täällä ei ole mitään yleismaailmallista mittaria näille ympäristötoimille. Meidän täytyisi koordinoida nämä standardit sillä tavalla, että ne olisivat maailmanlaajuiset jottei tässä tulisi mielivaltaista tästä ympäristötilinpidosta. Ja sitten ne taloudelliset eh, haasteet, eh, jotka meillä ovat budjetissa, niin on hyvin positiivista se, että esittelijä haluaa käyttää olevia, olemassa olevia resursseja tähän tarkoitukseen. Kiitoksia kovasti. Tässä taisi olla kaikki puhujat tästä asiasta. Hans-Peter Martin, haluatteko vastata johonkin näistä kysymyksistä. Jos haluatte, niin olkaa hyvä. Floor again. Well, I appreciate... Kiitoksia, että sain puheenvuoron jälleen. Arvostan kommentteja niistä, jotka paikalla, niiltä, jotka paikalla olivat. Olisi oikein hienoa, jos se heijastaisi yleistäkin asennetta tätä yritystä kohtaan. Todellakin minä olen journalisti taustalta niin olisin jopa niin rohkea, että ja edevään katsoa, että meidän pitäisi nimetä tämä, minä kutsun sitä, no mikä se nyt oli, Euroopan kestävyystilasto. Saksaksi se olisi Euroopan Nachhaltigkeitsstatistik. Tällä välittäisimme sen ajatuksen ja nimen, jolla voisimme määritellä helposti se, mitä tarkoitamme itse asiassa. Kysymys, joka liittyy rahoitukseen, siitä täytyy keskustella. Ymmärrän Philip Lambertin pointin ja Vicky Fordinkin. Uskon yhä, että täytyy katsoa tätä laajentumisosinkoa. Mihin kaikki virkamiehet ovat menneet, jotka ovat antaneet panoksensa laajentumisprosessiin. He ovat vielä olemassa, mutta mitä he tekevät? Joten uskon todella, että olisi mahdollisuus, jos komissio sitä haluaa, uudelleen kohdentaa montakin virkkaa, jos tarvitaan lisäksi erityisasiantuntijuutta, niin minä tietysti olisin valmis sitä tukemaan, mutta toisaalta täytyy sanoa, että on joitakin komission osia, jotka ovat tehneet tehtävänsä. Mutta se ei tarkoita, että voisimme pitää heidät ikuisuuteen asti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aikataulu tälle on se, että määräaika tarkistuksilla on ensimmäinen lokakuuta. Tarkistusten käsittely on 18. lokakuuta, äänestysvaliokunnassa 26. lokakuuta. Ja sitten muilta valiokunnilta tulee lausuntoja. Ja joulukuun ykkösessä täysistunto. Tämä on se nykyaikataulu, joten kiitos. Sitten siirrymme kohtaan yhdeksän. Verotus ja kehitys. Yhteistyö kehitysmaiden kanssa hyvän hallintotavan edistämiseksi veroalalla. Valmistelija on rouva Pietikäinen, mutta hän ei voi olla paikalla, joten Sari Esa ja esittelee asian hänen puolestaan. Teillä puheenvuoro. And Sirpa apologized that she's not able to be... Kiitoksia Sirpa. Pahoittelen, että ei voi olla paikalla nyt, koska äänestyksiä on meneillään Envi-valiokunnassa. Joten sanon muutaman sanan hänen puolestaan. Tässä lausuntoluonnoksessa hän pitää hyvänä komission aloitetta ja näkee tarpeen sääntelykehykselle, jolla pyritään tukemaan kansainvälistä veroyhteistyötä yksityissektorin kehitystä ja talouskehitystä. Hän painottaa sitä, että pitkällä aikavälillä köyhien maiden täytyy korvata riippuvuus ulkomaanavusta verotuksen perustuvalla omavaraisuudella. Kuitenkin veron kierto ja välttäminen estävät tätä keskittymistä kehitykseen. Tässä lausunnossa vaaditaan komissiota ottamaan käyttöön tiukommat kriteerit veroparatiisien tunnistamiseksi ja ponnistelemaan kohti kansainvälisesti sitovia automaattisia verotustietojen vaihtoja koskevia sopimuksia. Ja sitten se korina pohjalla. Hän on sitä mieltä, että hyvän hallinnon periaatteet verotusalalla pitäisi olla osana kaikkia sopimuksia, jossa EU tai EUn jäsenvaltio ovat sopimuskumppanina. Mielestäni nämä ovat kolme neljä pääkohtaa tässä lausunnossa ja mielelläni kuulisin reaktionne ja välitän ne eteenpäin Sirpalle. Thank you very much. Uh, Vicky, you've asked for... Kiitoksia, Vicky, pyysit puheenvuoroa. Do another one of my impersonations of Saib. Niin, tässä, tässä toisen ihmisen terveiset, joita hän ei päässyt kertomaan. Meillä täytyy olla kriteerit eh, veroparatiiseille, mutta on myös tärkeää, että ymmärrämme, että kehittyvät maat haluavat tällaisia kilpailukykyisiä verotusjärjestelmiä. Se täytyy tunnustaa ja samoin myös kuin alemmat eh, tuontiverot eh, ehkä saavat erilaista viranomaiset muuttamaan verotusjärjestelmää. Asiantuntijat sanovat, että usein luotetaan näihin tukiin. Kiitos. Sven. Just uh, very briefly, uh, Ihan lyhyesti kiitoksia tästä lausuntoluonnoksesta. Mielestäni se on hyvin tehty. Ja monista vain asioista, joista olemme keskustelleet moneen otteeseen, ovat siinä mukana. Ajattelin vain ainakin Saksan käännöksessä kohta seitsemän. Voisi olla selkeämpi, että kyse ei ole pelkästään sitä, että julkaistaan ne tilit maittain. Ei ole ihan selvää tämä tilinpäätösten antaminen. Ainoa kommentti. Tietysti veroasteiden täytyy vastata maan sitä julkisen hyödykkeiden tasoa, jota maissa tarjotaan. Mutta ei pitäisi unohtaa, jos aletaan keskustella tästä, että joillakin alueilla maailmassa on jo intensiivistä verokilpailua, joten vikin huomiot huomioon ottaen sanoisin, että monilla maailman alueilla ylikansalliset yhtiöt, kun investoivat kehitysmaihin, ne odottavat nolla tason yritysveroa. Joten jos tähän keskusteluun lähdetään, niin pitäisi katsoa tätä eroa virallisten veroasteiden ja todellisuuden välillä. Ja todellisuus on se, että olemme lähellä nollaa. Ja alhaisemmat ja kilpailukykymät kuin nolla, niin ne ovat sitten tuet tukiaiset, ja sen puolesta varmaan haluan ar- ar- argumentoida. Ongelma kehitysmaissa on tällä hetkellä, että he eivät pysty tällä hetkellä verottamaan edes kohtuullisella tasolla, koska kilpailu on niin tiukkaa. Ja vapaakauppa-alueiden lisääntyminen, ja jos tähän keskusteluun lähdetään, niin sen vuoksi olen sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä tämä tasapuolisella tavalla, eikä vaatia pelkästään kilpailukykyisiä veroasteita, jotka ovat jo olemassa jo noin tuhannella erityisalueella, jossa ulkomaiset investoinnit tapahtuvat kehitysmaihin. I don't see anybody else want... En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Sari, haluatko sanoa jotain? Thank you for your comments. I will pass them on. Kiitoksia näistä kommenteista vielä ne eteenpäin. Just uh, I wanted to add a, a few points. Haluaisin lisätä vain muutaman kohdan. Mietinnössä mainitaan maittain julkaiseminen tilinpäätöksissä. Ei mainita globaalia FTTtä. Jos siitä puhutaan, niin sanotaan, että pitäisi olla globaali, se pitäisi, en näe miksi pitäisi pidättäytyä sen mainitsemisesta. Siis transaktioverosta oli, finanssitransaktioverosta oli kyse. Nyt siirrymme kohtaan 10. Siinä on kyse investointipankin leidon ulkopuolelta toteutettujen hankkeisiin liittyvistä lainoista lainatakuista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta annettavista takuista. Niin, Rova Esa haluaisi tästä. Uh, for the previous one. Niin tästä edellisestä, minkälainen aikataulu meillä on? how you... Todellakin tässä saadaan vähän aikaa kulutettua. Määräaika tarkistuksella on 4. lokakuuta. Tarkistusten käsittely 26. lokakuuta. Äänestys meidän valiokunnassamme 8. marraskuuta. Sitten asiasta äh, siis valiokunnan äänestys, joka taisi olla Envi, ei, kehitysyhteistyövaliokunta 9. joulukuuta ja joskus johonkin aikaan sen jälkeen tuo täysistunto. No nyt voidaan odottaa muutama minuutti, että herra Kutos pääsee paikalle. Uh, the problem is that he's having to present... Ongelma on se, että hänen täytyy esitellä jotain toisessa valiokunnassa, ei siis laiminlyönti ole kyseessä. Kaikki tiedämme nämä ajoitusongelmat. Right. Um, we can now resume. No niin, voimme jatkaa. Kuten selitin, valmistelija tarvitaan useammassa kuin yhdessä välikunnassa Nyt on päässyt paikalle. Tässä on kyse EU-takuun myöntäminen EIPlle EUn ulkopuolelta toteutettujen hankkeiden liittyvistä lainoista ja lainatakusta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta. Ja annan puheenvuoron herra Kutasille. Thank you, Chair. And uh, sorry. Niin, kiitoksia ja anteeksi tästä, että saavuin myöhä, myöhään. Minulla oli toinen mietintö toisessa valiokunnassa esiteltävänä. Nämä seikat, mitä täällä on, ovat mielestäni positiivisia. Tämä tukee investointipankin Eh, mahdollisuuksia tukea infrastruktuuria ja kestävää liikennesektoria. Paikallinen eh, yksityissektorin panos ympäristöön on hyvä ja tällä tavalla pankki voi myöskin seurata, minkälaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia tällä asioilla on. Kaksi asiaa pitäisi täällä kuitenkin ottaa esiin. PK-yritysten rooli paikallistalouden kehittämisessä ja e, työllisyyden kohentamisessa. Ja toinen asia on e, teknologian ja tiedon siirto kolmansiin maihin Euroopan unionissa. Investointipankki sanoi, että nämä tavoitteet päätöksessä, ne täytyy ottaa huomioon kaikissa hankkeissa. Me olemme talouskriisistä oppineet, että kansainvälistä talousyhteistyötä tarvitaan. Investointipankin ei pitäisi tehdä eh, sellaisia operaatioita, jotka vaikuttavat näihin verokeitaisiin. Lainojen läpinäkyvyys pitäisi myöskin saada toteutettua, jotta nämä eh, sopimukset, joita EIBllä on muiden pankkien kanssa eh, ja rahoittajalaitosten kanssa, nekin täytyisi julkaista. Nyt olen valmis kuuntelemaan sitä, mitä kollegani haluavat sanoa ja millä tavalla me voisimme mietintöä parantaa. Kiitoksia teille. Thank you very much. Has anybody else... Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Sven. Well, uh... Tuota, ennen ensinnäkin kiitos budjettivaliokunnalle hyvästä luonnoksesta ja kiitos kollega Kutosille hyvistä ehdotuksista lisämuutoksiksi se on kovin hyödyllistä. Meillä on vain muutama huomio. En oikeastaan ole eri mieltä mistään, se on ihan hyvä. Mutta lisämuutoksia kohtaan seitsemän ja kohtaan yhdeksän. Veroparatiisien määritelmä perustuu OECD-listaukseen josta kaikki tiedämme, että tällä hetkellä se on tyhjä, koska veroparasitimin määritelmä on niin hauska, että kaikista veroparatiisista ne saatiin häviämään maailmasta yhtäkkiä, kun ne tiedämme siellä totta. Pitäisi lisätä kriteereihin, että heti kun tulee automaattista tietojenvaihtoa Euroopassa, ja järjestelmä toimii, niin pitäisi pitää sellaisia maita, jotka eivät tee yhteistyötä tässä asiassa. EUn ulkopuolella niin pitäisi pitää veroparatiiseina, joten tämä voisi, tavoitteisiin muuttaa, koska tämä nollallista on julkinen vitsi, ainakin meidän maassamme. Se aiheuttaa yhä enemmän hauskoja reaktioita tilusveinnissä. Toiseksi meidän mielestämme on hyvä, että EIB siirtyy yhä enemmän siihen suuntaan, että on tehokasta ja uusiutuvin keskittyvää rahoitusta, mutta täytyy panna merkille myös se, että he siirtyvät pois kestämättömän tuotannon rahoittamisesta. Ja sitä on vieläkin liikaa olemassa. Joten, säästäkseni aikaa en puhu tästä sen enempää, mutta me teemme muutaman ehdotuksen muutoksiksi ja odotamme innolla keskustelua kanssanne ja olen varma, että löydämme hyvän pohjan ja ehdotuksen, joka saa suuren tuen täällä. Joten kiitos hyvästä työstä. Okay, I'll play it being Aldi Shadow, which I'm not. No, en ole Aldevar esittelijä, mutta kuitenkin mielestäni on mielenkiintoinen ajatus tehdä jotain tämän veroparatiisimuotoilun osalta, mutta mietin, että voidaanko mennä niin pitkälle kuin Sven ehdotti. Olen samaa mieltä, että se, se on myönnettävä, että edes eu ole tätä saavutettu. Joten se vaikuttaa vähän utooppiselta, että vaadittaisiin maailmanlaajuisesti sellaista, mitä me saa aikaan edes unionissakaan, unionissammekaan. Ehkäpä voidaan katsoa, että olisiko jotain sellaista, mikä voitaisiin tehdä, eikä sanota vain mihin lopulta täytyy päästä. Niin en, en ole tehnytkään niin, koska en ajatellut, että minun pitäisi puhua tästä, mutta ehkä minä voin etsiä jonkun sanamuodon. En ole siis ollenkaan sitä henkeä vastaan asiassa, mutta sanon, että ehkäpä täytyy. Sanoit, että tämä on se lopullinen tavoite, mutta eikö sillä välin otetaan ehkä tämä toinen kanta että päästään siihen tilanteeseen, että, että listassa on jotain järkeä, eikä jouduta siihen tilanteeseen, että listaa pidetään sellaisena, joka ei ole mahdollista toteuttaa, koska tiedon ja teknologian taso ja niistä riippuen, tai mitä se sisältäisi. Joten se olisi minun ehdotukseni mahdollisena tienä eteenpäin. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Herra Kutas, haluatteko palata asiaan? No, if it's from the bank. Niin, en tiedä, onko tässä nyt pankista joku meillä on, jos ei kukaan ole paikalla, niin minä haluaisin herra Kikolia kiittää tästä osallisuudesta. Minä haluaisin löytää ratkaisun näihin niin kutsutuille veroparatiiseille – ja kuten sanottua, olemme valmiita siihen. Kiitos kaikille. Uh, thank you very much. I mean, of course you will have the... Kiitoksia kovasti. Tietysti on mahdollisuus esittää EIBlle kysymyksiä 10 minuutin päästä. Herra Strojan. Thank you, Mr. Mrs. Uh, chairwoman. To this uh, report, but is relating to tax heaven. Tämä ei liity tähän mietintöön, mutta kohta liittyy veroparatiiseihin ihmisille, jotka asuvat maissamme, niin on aika jo Euroopan instituutioiden miettiä näitä kysymyksiä. On olemassa ehdotus, joka aina välillä tulee meillekin pöydillemme ja se aina torjutaan. Mutta se on sellainen ehdotus, jota kansalaiset tukevat. Se on seuraava. On olemassa maita, joissa on veroparatiiseja. Ja sellaisia maita, jotka eivät halua tehdä avoimuudesta sopimusta Euroopan unionin kanssa. Nyt on aika katsoa tilannetta, ja jos ei ole mahdollista toimia sillä tavalla, että kaikki Euroopan unionin yritykset, jotka näissä veroparatiiseissa ovat kirjoilla ja jotka, jotka ei, siis joille ei ole näitä sopimuksia näillä mailla, niin, niin nämä ovat sellaisia asioita, joita kansalaisemme vaativat. Monet yritykset ovat kirjoilla näissä veroparatiiseissa ja tekevät erilaisia taloudellisia toimintoja ja vaihtavat omistajuutta yrityksissään, saavat pääomavoittoja. Ne maat, joissa toimit tapahtuvat, eivät voi toimista kerätä veroa. Sven? Well, I, I think this is exactly the line. Mielestäni tämä on juuri se ajattelutapa, jota täytyy soveltaa. Tietysti voidaan ajatella sanktiotyyppejä, joita sovelletaan, mutta täytyy olla. Mutta että täytyy olla sanktio, siitä olen samaa mieltä. Ainakin Saksassa on laki, joka asettaa sanktion kaikille rahasiirroille – jotka menevät veroparatiiseihin. Ainoa ongelma on se, että veroparatiisilista perustuu OECD-listaan, joka tällä hetkellä on nolla. Sen vuoksi ongelma on se veroparatiisin määrittely. Ja sitten voidaan keskustella, että minkälainen sanktio, millä on vaikutusta, mutta joka rajoittaa sitä talousvaikutusta Ei voi siis hyväksyä sitä, että maat väärinkäyttävät avoimia pääomamarkkinoita, jotta ihmiset voisivat välttää verotusta halua, vai vielä sitä sen huomioon, että kyseessä on veroparatiisi, sille, kyse mitään tekemistä taivaan kanssa, se on ihan päinvastoin, koska taivassa minulla oli hyvin tärkeä sana, eikä sillä ole mitään tekemistä veroparatiisin kanssa, joten Kiitoksia, että, ei, anteeksi, että näin yksityiskohtaisesti käsittelen tätä. That's the whole point, I guess. Veroparatiisi on joillekin taivassa, sehän on koko pointti koko asiassa. No tämä on sellaista yleistä keskustelua, tätä ei varmaankaan voi olla Kutasin mietintöön. Tominicin mietinnössähän tätä jo vähän käsiteltiin, mutta siinä ei äänestetty tämän ratkaisun puolesta. Ehkäpä pienempiä askeleita voidaan ottaa eteenpäin ensi kerralla, kun tulee tällainen mietintö. Nyt on sitten viiden minuutin tauko suunnilleen ennen kuin vieraamme tulee. Yes, timetable. Niin. Ben. aikataulu. Herra Kutas, Määräaikatarkistukselle ensimmäinen lokakuuta. Tarkistusten käsittely 18. lokakuuta. Äänestys valiokunnassa 26. lokakuuta on aikataulu tällä hetkellä. Selvä. Right. Um, thank you, colleagues. We're now moving on to point... Kiitoksia. Siirrytään kohtaan 11 esityslistalla, joka on keskustelu Philip Maistotin kanssa, joka on Euroopan investointipankin pääjohtaja ja hallintoneuvoston puheenjohtaja. Tervetuloa esittelemään pankin työtä viime vuodelta ja hän kertoo myös näkemyksensä tulevaisuuden toimista, erityisesti siitä osasta, joka pankilla voi olla siinä, kun EU-budjettia täydennetään laajoilla investointiprojekteilla. Meillä alustava raportti myös EIBn vuosikertomuksesta, jossa esittelijänä on herra Kutas. Ja hän varmasti aloittaa keskus- äh, kysymykset sen jälkeen, kun olemme kuulleet herra Ja Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Madame la Présidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentaarikot. Kiitoksia siitä, että olette kutsunut minut tänne kertomaan investointipankin toiminnasta. Tässä johdon, johdannossa aion puhua erityisesti Euroopan investointipankin pankin toimista Euroopan unionin sisällä, aivan kuten puheenjohtaja sanoi. Tässä on kyseessä täydentävä toiminta Euroopan unionin taloudelliseen toimintaan. Minä haluaisin kaksi huomautusta tässä ensin antaa. Ensinnäkin haluan korostaa siten, eh, sitä, miten hyvää yhteistyötä olen valiokuntanne kanssa tehnyt. Te tiedätte, että sopim- perussopimusten mukaan Pankki ei ole velvollinen tilivelvollinen parlamentille, mutta kuitenkin mielestäni on aivan luonnollista, että näin tehdään. Mehän olemme kuitenkin eurooppalainen instituutio Euroopan politiikan eh, silmäkkeessä ja on aivan luonnollista, että me tulemme kertomaan toimistamme Euroopan kansalaisten edustajille. Te olette varmaankin eh, lukeneet tämän kuudennen raportin eh, joka on äh, tehty ja me olemme valmiita siitä keskustelemaan myöhemmin. Teillä oli tässä aamupäivällä, huomasin äh, esityslistaltanne tästä mm, Euroopan investointipankin ulkoisesta toiminnasta, mutta en aio nyt äh, puhua näistä ulkoisista toiminnoista, mutta tietenkin on selvää, että jos tästä asiasta kysymyksiä esitetään, vastaan myös niihin. Investointipankin rooli talouskriisin torjunnassa. Tehän tiedätte, että 2008 lopussa kriisi tuli etiimme ja sitten meidän osakkeenomistajamme eli Euroopan unionin maat kääntyivät puoleemme ja pyysivät tukea tietyille hankkeille sillä tavalla, että lainamäärää saatiin suuremmaksi. Tässä oli kolme eri, kolme eri asiaa, konvergenssiasiat, ympäristöasiat ja PK-yritykset. No sitten 2009 me olimme jo siinä vaiheessa, että me 79 eh, miljardin lainat allekirjoitimme viime vuonna, eli 37 prosenttia enemmän kuin edellisenä loppuvuonna ja 70 prosenttia kahta vuotta aikaisempaa suurempi määrä, joten hyvin suuresta volyymista oli kysymys. 29 miljard, miljoonaa meni näille konvergenssialueille, 17 prosenttia sinne, missä me torjutaan kasvihuonepäästöjä, ja 12 miljardia sitten annettiin PK-yritysten käyttöön pankkikumppanuuksien kautta. Aivan eh, lyhyesti siitä, mitä 2009 tehtiin. No nyt täytyy sitten miettiä, että mihin toimintamme nyt jatkossa kohdistuu. Meillä on kaksi asiaa, jotka pitää pitää mielessä. Ensinnäkin Eh, on huomattava, että taloudellinen toiminta on elpymässä Euroopassa. Se on vielä vähän hyvin herkkää, mutta näyttää kuitenkin jatkuvan. Erityisesti siksi, että vienti on alkanut vetää. Ja meillä on myöskin näkyvissä eri ensimmäiset merkinnät siitä, että kotimaan kysyntä on elpymässä. Tietyn tyyppinen asiakaskunta on kuitenkin olemassa, jota tuimme vuonna 2008. Tällä hetkellä sitten e, tilanne ei ole sama ja olisi siis suuret yritykset kyseessä. 2009 79 miljardia lainaa ja niin 40 prosenttia näistä eli enemmän kuin aikaisemmin – meni sellaisille yrityksille, joilla oli aikaisempaa vaikeampi eh, löytää rahoitusta, koska pankit olivat hyvin pidettyväisiä. Tämä tilanne on eh, parantunut. Yritykset voivat nykyään saada jo lainaa omista pankeistaan tai suoraan markkinoilta, pääomamarkkinoilta. erässä osa asiakaskunnastamme ei enää meitä tarvitse, joten me olemme näitä lainamääriä nyt sitten pystyneet supistamaan. Toinen asia, joka pitää muistaa tässä yhteydessä on, että me emme voi pitää vuosikausia näin korkeaa aktiviteettitasoa. Tämähän vaatii pääomaa. Meillä on säännöissämme mm, sellainen raja-arvo, ja meidän, meillä yli 250 prosentin ylitystä pääomaamme emme voi ylittää meissä säännöissämme, jotka ovat liitteitä perussopimukseen. Meillä on tietty, tietty, tietty asema ja se, että jos pääomaa nostetaan, niin se on mahdollista vain, jos kansallisiin budjetteihin ei kajota. Meidän täytyy itse siis löytää rahoituspääoman kasvattamisellemme. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla aikaa luodaksemme reservejä. Ja näiden reservien alu, avulla sitten voimme pääomaa, pääomaamme nostaa, omaa pääomaamme, e, jos, jos meillä on tämä 79 miljardin rahoitustaso vuosittain käytössä. Tällä tavalla meidän täytyy suunnata toimintamme kaikkein kiinnostavimpiin kohteisiin. Me teemme yhteistyötä Euroopan komission kanssa, jotta me saamme selville, miten Euroopan investointipankki voi vaikuttaa siihen, että 2020 strategia saadaan täytäntöön pantua. On hyvin tärkeää mielestäni, että Euroopan unioni eh, täytäntöön panee tämän strategian. Analyysi on varmaankin aivan oikein, kun sanotaan, että on olennaista se, että Euroopassa tuetaan kasvua ja sillä tavalla, että tuottavuus nimenomaan kasvaa. Siihen tarvitaan vielä ponnistusta mm, tutkimus- ja kehityssektorilla, koulutussektorilla – Ja tällä tavalla Euroopan investointipankki yhteistyössä voi komission kanssa auttaa tässä strategian täytäntöönpanossa. Se, mistä keskustelemme komission kanssa, ovat juuri ne mallit, joiden mukaan pystyttäisiin meidän lainojemme avulla antaa tällainen kannustin, kannustin Eh, jotta samalla budjettivaroilla voimme tehdä enemmän juuri kun lainoja yhdistetään. Ja sitten taas käänteisesti tällä tavalla yhdistämällä, yhdistämällä voimavaramme me voimme keventää tätä Euroopan investointipankin pääomatarvetta. Tämä pääoman suhde, joka meillä on määriteltynä, niin me, me joudumme liian nopeasti ylärajoille, ellei sitten, ellei me sitten voi toimia kom, komission kanssa yhteistyössä sillä tavalla, että liikkumavaramme kasvaa. Otan tästä nyt esimerkin, joka on olemassa, jotta helpommin y- ymmärrämme. Eli siis tutkimusrahoituksen riskikysymys. Noin suurin piirtein Täällä on kysymys siitä, että yhdistämme Euroopan budjettivarat seitsemännestä tutkimuspuiteohjelmasta ja EIBn omat varat. Yksi miljardi on kysymyksessä, joka otettiin tässä seitsemännestä puiteohjelmasta ja sitten EIBn voitosta toinen miljardi. Kun me yhdistämme nämä, tästä tulee ikään kuin sellainen varaus, jonka avulla me voimme lainata paljon enemmän riskihankkeille. Ne ovat sellaisia kohteita, joita emme normaalikriteerein rahoittaisi, mutta jotka kuitenkin ovat sellaisia tutkimukseen ja kehittymiseen liittyviä hankkeita, joita haluamme rahoittaa. No me annamme sitten lainoitusta ja tässä on sellainen tukiverkosto olemassa, koska tässä nämä kaksi miljardia, jotka annetaan käyttöön, ne ovat yhdessä Euroopan unionin kanssa annettavaa lainoitusta. E, me, e, mehän e, emme koskaan rahoita koko hanketta, niin sehän on vain osa rahoitusta tällaista kymmenenkin miljardin hankkeista, ja tämä on ikään kuin vipuvaikutus, jonka saamme syntymään yhdessä Euroopan unionin budjetin tuella. Nämä ovat tällaisia riskilainoja. Jos me tekisimme tämän lainoitusoperaation yksin, niin siihen menisi paljon enemmän meidän pääomaamme. No nyt me emme käytä sitä niin paljon, koska osa riskistä jakautuu. ja Tämä on Risk Sharing Financial Facility Eli tällä tavalla me jaamme yhdessä riskin komission kanssa. Komission kanssa me myöskin laadimme y- yhteisiä välineitä tämän tyyppisiin projekteihin. Ihanne tapauksessa niissä pitäisi olla kolme piirrettä. Niiden pitäisi olla yksinkertaisia, ettei joka kerta lähdetä alusta asti liikkeelle. Pitäisi olla tällainen puitesopimus, siitä, minkälaisia finanssiinstrumentteja meillä on. No toinen piirre, mikä niillä pitäisi olla, on, että niiden pitäisi olla revolving, ja se tarkoittaa sitä, että mikäli operaatiot menevät hyvin, niin me saamme niistä rahamme takaisin. Ja tällä tavalla vipuvaikutus kertautuu Euroopan budjetin kanssa. Ja kolmas piirre, mikä tällä toiminnalla pitäisi olla näillä instrumenteilla, niin ne pitää olla katalysaattoreita. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden käyttö houkuttaa sitten yksityissektorilta muita rahoituslähteitä ja yksityisrahoitusta ja sillä tavalla saamme mobilisoitua mahdollisimman paljon rahavaroja. Haluaisin näistä välineistä yhdestä puhua, yhdestä näistä välineistä josta, jota olemme laatineet komission kanssa. Barrosokin puhui tästä. Tällaiset project bonds on kyseessä. On selvää, että talouskriisi vaikutti negatiivisesti tällaisen hankerahoitukseen suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Me tiedämme, minkälaisia budjettirajoitteita kussakin maissa on. Ja lisäksi infrastruktuuritarpeet ovat hyvin suuret vielä tulevina vuosikymmeninä. Me onnistuimme ennen kriisiä saamaan yksityistä rahoitusta liikkeelle nimenomaan siksi, että pitkän ajan eh, investoijat, kuten eläkesäätiöt, vakuutuslaitokset, ostivat obligaatioita – sellaisia, jotka ovat suurten infrastruktuurihankkeiden markkinoille asettamia. Näitä ostettiin näitä pitkä velkakirjoja siksi, että koska ne oli luokiteltu sellaiseen luokkaan, että ne olivat hyviä. No, tämän tyyppinen markkina sitten katosi talouskriisin myötä. Se on käytännössä kuollut. Ja sitten ne me mietimme komission kanssa, että miten saisimme tämän markkinan jälleen toimivaksi. Miten saisimme houkutella, houkuteltua yksityistä rahoitusta näihin suuriin infrastruktuurihankkeisiin. Ja siksi nämä Project Bonds eh, kehitettiin. Et ei ole mitään tekemistä eurobondien kanssa, josta tässä aikaisemmin on puhuttu, vaan nämä Nämä ovat äh, sellaisia arvopapereita, jotka antaa markkinoille tällainen erityisinstituutio, joka on sitä varten kehitetty. Ja niiden tarkoitus on rahoittaa infrastruktuureja. Ja näillä arvopapereilla pyritään, äh, pyritään juuri tällaiseen in, investointikehitykseen. Te tiedätte, minkälainen luokittelu on ja institutionaaliset rahoittajat eivät voi ostaa muita kuin kahden aan rankingissa olevia arvokirjoja, arvopapereita. Saksassa on omanlaisensa luokituksen mutta pitää tietää eh, se, että miten nämä hanke, arvopaper, hankkeisiin kytketyt arvopaperit saavat sellaisen luokituksen. Tällä tavalla komissio ja EIB voivat tehdä omia ehdotuksiaan. En halua mennä mihinkään teknisiin yksiin, yksityiskohtiin, mutta näitä voidaan myös jakaa ja järjestää eri tasoja osan tästä eh, alemmasta päästä siis takaisivat EIB ja komissio ja sitten muut institutionaaliset investoijat hoitaisivat muuta. No en mene siihen yksityiskohtaisesti, mutta se on esimerkki siitä, minkälaisia toimia me yritämme toteuttaa, jotta strategia 2020 saataisiin toimivaksi. Toinen asia sitten liittyy siihen, mitä EIB tekee. Euroopan unionin sisällä me torjumme ilmastonmuutosta. Minä sanoin, että 2009 me myönsimme lainoja sellaisille hankkeille, joilla kasvihuonepäästöjä eh, torjutaan 17 miljardia yhteensä me aiomme tässä tällä samalla linjalla jaksaa, koska hallintoneuvostomme on sitä mieltä, että suhteellinen osuus lainoistamme kasvaa se osuus, joka tällaisiin e, ilmastohankkeisiin e, annetaan. Eli 20 prosentin tasosta 25 prosentin tasoon olemme nostamassa toiminnassamme tämän sektorin painoarvoa. Nämä ovat siis Euroopan unionin eh, sisäisiä toimia, mutta kuten sanoin, voitte esittää kysymyksiä myös niistä toimista, joita teemme unionin ulkopuolella. Thank you very much for that, that overview. Kiitoksia tästä yleiskatsauksesta kovin mielenkiintoista ja meillä on jo aika täysin lista puheenvuoropyynnöistä. Tässä täytyy pahoitella velvollisuuteni. Vaativat, että menen muualle, joten puheenjohtajuuden luovutan Jose Garcia Margaiolle, varapuheenjohtajalle, joka hoitaa lopun tästä aamupäivän kokouksesta. Kiitoksia kovasti, että tulitte ja pahoittelen, että minun täytyy jättää tällä tavalla. La palabra ahora al señor. Annan puheenvuoron Kutasille. Thank you, Chair. Uh, first of all, I would... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi herra Maistatin, että meillä on mahdollisuus tähän keskusteluun. Ensinnäkin haluaisin esittää kommentin. Tietysti kaikki tietävät investointipankin tärkeyden Euroopassa. Mainitsitte jo ne toimet, joissa haluatte olla mukana. Tutkimus, tuotekehitys, lainojen lisääminen. Se, mitä haluan lisätä tästä asiasta, haluaisin painottaa myös paikallistalouden elävöittämisen merkitystä ja pk-yritysten osaa. Periaatteena minun puoleltani myös työttömyyden torjunta, joka on realiteetti näinä päivinä. Toiseksi koskee näitä projektibondeja. Mielestäni se on hyvä ajatus. Ja jos tätä näitä projektia on mahdollisuus kehittää, niin teillä on tärkeä osa Euroopan rahoitusmarkkinoiden vakaudessa. Ennen kuin tulin tänne, keskustelemme kuten tiedätte, koskien EUn ulkopuolisia projekteja. Mietinnössäni haluaisin keskustella, että julkisia varoja voidaan suojella, niin investointipankin ei pitäisi lähteä rahoitustoimiin sellaisten kanssa, jotka on luokiteltu veroparatiiseiksi. Kaikki kollegat esittivät kysymyksen veroparatiisien määritelmästä ja haluaisin, että haluaisin, että käsittelette asiaa, asiaa, koska mielestäni se on tärkeää ja meidän täytyy katsoa sitä myös strategiana. Kun olen esittelijä vuosikertomuksesta, niin olen jo ollut yhteydessä kollegoihinne, enkä näe mitään ongelmia tässä kertomuksessa, mutta olemme edelleen yhteyksissä ja keskustellaan. Kiitos. Gracias, señor Guterres. Señora Corinne Warren. Kiitoksia. Seuraavaksi Colin Wortman K. Uh, I would also like to touch on the interest... Kiitoksia näihin projektibondeihin. Uh, haluaisin puuttua. Barroso esitteli tässä unionin tilapuheessaan näitä asioita ja kuulosti hyvin kiinnostavalta, koska tämä on kiinnostava tapa kohentaa eurooppalaisia verkkoja. Tämä on myöskin kiireellinen asia, koska se liittyy, on Euroopan talouden selkäranka. Mutta sitten kun katsomme sitä vähän lähemmin, niin koko hanke vaikuttaa hyvin monimutkaiselta. On hyvin kiinnostunut kuulemaan, mikä teidän käsityksenne on siitä, että miksi tällaiset suunnitelmat eivät ole tulleet täytäntöön pannuiksi. E- eivätkö suunnitelmat ole valmiita vai eikö, eivätkö ne ole tarpeeksi hyödyllisiä? Eikö kansallista rahaa ole täytäntöönpanoon? Monissa tapauksissa ei ole mistään suorasta bisneksestäkään kysymys, selkeästä sellaisesta. Onko tämä lisää toimia, mitä voitte tehdä näissä projekteissa? Ja onko teillä jonkinlaisia esimerkkejä sellaisista hankkeista, jotka teidän kannaltanne nämä projektibondit voisivat auttaa projektin läpi viennissä? nämä sekoitetaan eurobondeihin hyvin usein nykyisellään vielä. On myöskin selkeä pelko siitä, että me olemme luomassa eurooppalaista velkaa. Kysymykseni kuuluu, että miten, miten nämä projektibondit, nehän täytyy maksaa takaisin niiden rahoitus vai onko tässä nyt syntymässä kansallisiin budjetteihin velkaa? Olisi hyvä, jos te voisitte tästä kertoa vähän tarkemmin. Ja sitten vielä lopuksi. Tällainen demokraattinen oikeutus toimille saattaisi, saattaisi vaarantua, koska nämä parlamentit eivät aina olisi suoraan tekemisissä asioiden kanssa. Gracias, Corin. Kiitos, Corin ja seuraavaksi Lambert. Monsieur le Président, bienvenue. Euh, en effet, vous l'avez dit, vous n'êtes Hyvä puheenjohtaja, tervetuloa tänne. Teidän hän ei ole pakko tulla tänne, mutta minä arvostan sitä, että tulette valiokuntamme eteen. Se on asia, joka mielestäni on todella arvostettava. Me tiedämme tässä dialogissa, mikä rooli teillä on ja strategia 2020 ja investoinnit näiden projektibondien kautta ovat hyvin kiinnostavia hankkeita. Tässä on hyvin paljon tällaisia avainseikkoja ja me eh, kuulemme, minkälaisia eurooppalaiset vastaukset ongelmiimme ovat. On erittäin hyvä, että EIB on lisän, lisännyt lainoitustaan ilmastonmuutokseen. Me olemme hyvin tyytyväisiä. On myöskin muita ongelmia, jotka ovat maailmanlaajuisia, kuten resurssien hiipuminen ja, ja tällainen resurssien vähyys tulee olemaan ongelma. Voidaan myöskin ajatella liittiumia esimerkiksi alkoinen sitä ei tiedetä kuinka paljon sitä on. Se, että me varaudumme tällaiseen tilanteeseen on hyvin tärkeää, kun ajattelemme taloudellisia reunaehtoja. Pitäisi tehdä paljon työtä hyvillä sektoreilla ja yhä vähemmän sitten toimia sitten haitallisissa asioissa. Meidän Meitä kiinnostaisi se, että mitä te teette niiden hankkeiden kohdalla, jotka selvästi ovat ilmaston kannalta haitallisia tai resurssien käytön kannalta haitallisia. Onko teillä joku suunniteltu strategia näiden tuettavien investointien suhteen ja toisaalta sitten onko sellaisia phasing out suunnitelmia, joilla päästään toisista hankkeista ulos? Sitten edelleen Basel kolmosen säännöt ja kun katsomme, minkälaista teidän toimintanne on ja sen suuruusluokkaa, niin Baselin säännöthän ne vielä tulevat täytäntöön pannuiksi ja vaikuttaako se teidän toimintaanne? Hyväksyttekö ne sellaisenaan vai oletteko Baseli kolmosen tiet tiettyjen suositusten kohdalla sitä mieltä, että ne aiheuttavat vääristymiä. Minkälainen käsitys teillä on? Sitten viimeinen asia, tämä ulkoinen toiminta on aivan selvää, että EIBllä on unionin ulkopuolellakin oma roolinsa. EIB ei ole nyt varustettu sellaisella asiantuntemuksella, joka riittäisi näihin kehityshankkeisiin. Ja mandaatin suhteen kysynkin, että mitä te EIBssä teette, jotta teidän asiantuntijuustasonne nousisi, jotta te voisi, jotta sen avulla sitten torjuttaisiin sellaiset virheet, jotka muut kansainväliset investoijat ovat tehneet rajojen ulkopuolella. Kolme kysymystä, kiitoksia. Merci, monsieur Lambert, c'est à vous, monsieur. Kiitos Lambert. Nyt voisitte vastata herra Maistat. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi minä kiitän esittelijää herra Kutassia siitä, että hän on käyttänyt aikaa tähän ja niin tarkkaan tutkinut EIBn toimintaa. Minä voin teille sanoa, että PK-yritykset ovat meille tärkeitä. Meidän lainamme suurille yrityksille tulevat vähenemään, koska ne eivät tarvitse niitä niin paljon. Ja sen rinnalla on selvää, että PK-yrityksillä on ongelmia, jotka jäävät olemaan. Viimeinen tutkimus, jonka teimme yritysten parissa, osoitti, että kaupalliset pankit edelleen rajoittavat luon, luotonantoaan PK-sektorilla, joten meillä on hyvin tärkeä roolimme jatkossakin tällä sektorilla. 12 miljardia euroa lainoja, jotka olemme antaneet tälle PK-sektorille, äh, on sellainen taso, jota jatkamme. Mutta ehtoina on, että että, että pitää eh, PK-yritysten ympäristöä kohentaa. Tämän kriisin avulla siis me olemme saaneet pankkeja eh, enemmän toimimaan siihen suuntaan, että ne seuraavat tarkkaan, kuinka varoja käytetään PK-sektorilla. Olen iloinen, kun kuulen, että olette kiinnittäneet eh, huomiota näihin veroparatiisiasioihin voinen sanoa, että EIBllä on erittäin tiukka politiikka, kaikkein tiukin kansainvälinen politiikka näiden maiden suhteen. Meillä on kehityspankkeja, joiden kanssa on käyty hyvinkin vilkkaita keskusteluja aiheesta. Mutta me olemme EIBssä sitä mieltä, että erittäin tiukkoja veroparatiisien suhteen pitää olla. Me olemme ainoita, jotka vaativat ne vaativat, että asiat hoidetaan tietyissä oikeusjärjestelmissä. Me olemme laatineet eh, sellaisista oikeusjärjestelmistä luettelon, jotka eivät ole eh, riittäviä. Ja olemme luokitelleet ne instanssit, jotka ovat eh, kelpoisia OECDn listoja on GAFin GAFI, joka on tällainen toimintaryhmä, joka huolehtii, taistelee rahanpesua vastaan. No, meillä ei ole, ei ole muuta mahdollisuutta kuin käyttää näitä kansainvälisesti laadittuja listoja jonkun muun organisaation toimesta. No, voidaanhan siinä sanoa, että siellä on aika vetelästi toimittu. Nämä listat eivät ole, ole luotettavia. Ja mutta kuitenkin meidän on pakko näitä käyttää, koska EIBllä ei ole omaa kapasiteettia laatiakseen omia luetteloita kysymyksistä. Rova Murtman kysyi hyvin oleellisen kysymyksen. No miksi ollaan myöhässä? Olet aivan oikeassa, että tämä ei ole pelkästään rahoitusongelma, miksi hankkeet myöhästyvät näissä eurooppalaisissa verkoissa – ei ole pelkkiä rahoitusongelmia, vaan on hyvin paljon muitakin ongelmia, hallinnollisia esteitä, teknisiä esteitä. Hyvin usein koordinointi puuttuu. Hyvin suuria eh, myöhästymisiä joskus on maan hankinnassa, pakkolunastuksissa. Ja eräät verkoston osat ovat myöhästyneet syistä, jotka todellakaan eivät ole pelkästään rahoitukseen liittyviä. Sitten project bondit. Niitä ei tietenkään voida käyttää mihin, minkä tyyppiseen infrastruktuurirahoitukseen tahansa. Niitä voidaan käyttää vain sellaisiin hankkeisiin, jotka ovat tarpeeksi, tarpeeksi tuottavia, jotta ne houkuttavat myös yksityistä rahaa. Ja puhun pitkästä aika välistä, vaan tarvitsemme investointeja, investoijia, jotka haluavat, eh, haluavat eh, joille riittää pitkän aikavälin tuotto, mutta sen täytyy olla varmaa. Kun eläkerahasto investoi, niin ei se vaadi heti ensimmäisenä vuonna tuottoa investoinnistaan, mutta sen täytyy olla varma siitä, että 20 vuoden päästä tuottoa tulee. Nämä arvopaperit laskee markkinoille yksityinen taho. Sillä ei ole siis eh, mitään vaikutusta mm, kansallisiin budjetteihin eikä Euroopan unionin budjettiin. Eli yksityinen taho laskee nämä arvopaperit markkinoille. On tällainen vaikka seniori eh, eh, tai tällainen tietty osa arvopapereista, joka lasketaan markkinoille ja sitten toinen vähän alempi, alemman vakuuden osasto, joka, jossa sitten Euroopan investointipankki ja, ja komissio ovat mukana. Mutta joka tapauksessa institutionaalisilla sijoittajilla täytyy olla riittävät vakuudet siitä, että hanke on tuottava pitkällä aikavälillä. Euroopan budjetti ja EIB sitten emme investoi välttämättä kovin paljon, mutta kuitenkin sillä tavalla, että riski jää tälle julkiselle puolelle. Meillä on sellaisia malleja, joilla me yritämme vähentää yksityissektorin, yksityissektorin riskiä, jotta ne todella olisivat mukana, mutta sehän tarkoittaa sitä, että julkiset instituutiot kantavat sitten osaltaan suuremman riskin. Kun tämä ei nyt velkaantumiseen vaikuta suoraan, niin sitten tällä tavalla me voimme välttää ne vastalauseet, jotka eurobondien kohdalla saatiin kuulla. Siis näillä projektibondeilla ei ole eurobondien kanssa yhtään mitään tekemistä. Ja seuraavissa rahoitusnäkymäkeskusteluissa tämä saattaa tulla esiin, mutta todistan, totean vielä kerran, että ne eivät ole sama asia. Lambert, edustaja Lambert kysyi, että mikä on pankin asema tiettyjen hankkeiden suhteen, sellaisten hankkeiden suhteen, jotka eivät vähennä päästöjä ja jotka eivät ole parhaita mahdollisia sen kannalta. Niin, onhan tietenkin niin, että se osuus, jonka me rahoitamme ja joka menee joka on uusiutuva energia, niin tämä osuus on, on kasvu, kasvuosamme. 20 prosenttia pitää osoittaa näihin uusiutuvan energian hankkeisiin. Joskus me joudumme tilanteeseen, jossa me joudumme rahoittamaan sähkön tuotantolaitoksia, jotka käyttävät hiiltä konkreettinen esimerkki, tapaus. Esimerkiksi Saksalla on tällaista sekatuotantoa sähkön tuotantosektorilla ja tuntuu, että tämä vaikuttaa siltä, että ei voida käyttää muita energialähkeitä. Te tiedätte, että uusiutujen energioiden käyttöä on voimakkaasti siellä tuettu ja kannustettu, mutta osa sähköstä tuotetaan edelleen hiilellä. Meitä pyydetään rahoitusta tällaisiin hankkeisiin ja silloin me asetamme ehtoja. Pitää olla sellainen hanke kyseessä, että pyritään korvaamaan haitalliset lähteet. Eli siis on kysymyksessä olemassa olevan kapasiteetin uusinta, uusiminen. Ja toinen ehto on sitten se, että pitää työ, vähentää eh, eh, haitallisia päästöjä vähintään 20 prosenttia. Ja sitten kolmas asia on, on sellainen, että uuden laitoksen suunnittelu pitää olla sellainen, että sitten kun täällä hiili saadaan talteen otettua, että nämä laitteet ovat sellaisia, että niitä voidaan, ne voidaan ottaa käyttöön tällaisessa uudessa eh, laitoksessa. Eli jokaisen maan energiapolitiikassa tämän tyyppisiä hankkeja, hankkeita tuetaan, niin miten, onko teillä jotain lukuja näiden projektien määrästä? No kyllä minä voin antaa niistä lukuja, mutta minä voin teille tosiaankin vakuuttaa, että me tuo me yhä vähemmän tuemme fossiilisista energioista peräisin olevaa sähkötuotantoa. No sitten te kysytte Basel kolmosesta. Meidän mielestämme osa säännöistä Baseli kolmosessa ja myöskin tämä kansainvälinen tilinpitojärjestelmän säännöt, ne eivät mielestämme ole täysin sopivia pitkän ajan investointihankkeissa. Me olemme erilaisia kuin kaupalliset pankit, jotka ostavat ja myyvät varoja markkinoilla tai arvopapereita. Me, me olemme sellaisia, että me säilytämme hankkeemme loppuun asti. Tällainen market-to-market on sellainen toiminta, joka aiheuttaa tällaista volatiliteettia tuloksissa. Joka tapauksessa me säilytämme arvopaperimme aivan loppuun asti. Baseli kolmosen säännöt, joista keskustellaan tästä kansainvälistä tilinpitojärjestelmän yhteydessä, niin ne eivät ole sellaisia sääntöjä, jotka täysin ottavat huomioon meidän toimintatapamme. Viime viikolla me olemme komissaari Barnierille lähettäneet hyvin yksityiskohtaisen raportin siitä, miten pitkäaikaiset rahoituskohteemme edistyvät. Ja me pyydämme komissaarilta, että, että erät tekniset ehdotukset otetaan huomioon sellaiset, jotka me olemme, mm, otetaan huomioon. Tästä asiasta pidetään kollokviumikin myöhemmin ja puhutaan siitä, mitä pitkäaikaisten sijoittajien erityispiirteet edellyttävät. Anteeksi, minä unohdin tämän viimeisen herra Lambertin kysymyksen. Sitä keskustelua voimme tietysti käydä jatkossakin, koska siihen pitäisi käyttää enemmän aikaa. Mutta kysymys kuului, että voiko EIB olla todellakin kehityspankki ja, ja millä edellytyksillä. No, tämä on meidän osakkeenomistajiemme asia päättää, koska tilanne on hieman kaksijakoinen. Jos vastaus on kyllä, niin meidän täytyy olla todellinen kehityspankki ja siinä tapauksessa pitää hyväksyä, että meillä, meillä on sitten resurssit sekä eh, y, y, ihmis- resurssit että muut resurssit. Jos meillä ei ole siis rahoja tarjota, tarjota tällaisiin kehityshankkeisiin, niin siitä ei tule mitään. Kiitos. Tengo una lista muy larga de gente. Kiitoksia. Nyt meillä on täällä pitkä luettelo kysymyksen. esittäjä ensin äh, Vicky Ford. There is no translation. Well, we have a long, we have a very long list. Niin, meillä on täällä siis pitkä lista puhuja. Ja pyydän teitä käyttämään ainoastaan minuutin. Ensin Vicky Ford. Um, I know... Kiitoksia. Huomasin, että ette vielä vastannut Portman Callin kysymykseen demokraattista vastuusta. Papereista, jotka lähetitte meille eilen, niistä näkyy hyvin merkittävä muutos siinä, miten julkista rahaa voitaisiin käyttää. Vähemmän kuin yksi prosenttia EU-budjetista jopa 10-20 prosenttiin siirtää. Ja sanotte, että tämä ei kasvata jäsenvaltioiden velkaa, mutta sikäli kun minä sen ymmärrän, niin siinä kasvatamista vaaraa, mikä liittyy julkisen rahan käyttämiseen, koska potentiaalisesti siirrytään sitä kohtaan, että olisi Jotta täytyy ottaa huomioon tämä riskin kasvaminen ja valvonta. Tietysti on kriittistä infrastruktuuria Euroopassa, joka tarvitsee rahoitusta. Ja syy, miksi se tarvitsee sitä, on se, että se on kriittistä. Energiahaaste, digitaalinen toimintaohjelma tarvitsevat rahoitusta. Mutta koska se on kriittistä? Ja yksityisen ja julkisen kumppanuudelle, jos investoidaan, niin siihen tulee moraalinen vaara, että mitä tapahtuu, jos jotain menee pieleen Aloitteko todellakin yksityisen sektorin lainanantajien tulla tähän mukaan kriittisen omaisuuden suhteen? Tästä tarvitaan paljon enemmän keskustelua, enemmän vastuuta, koska kyseessä on enemmän rahaa. Joten haluaisin viitata tähän Wortman Koulin ensimmäiseen erinomaiseen keskus- äh, kysymykseen. Kiitos sitten Bernadise. Vous savez toute l'importance que je... No, te tiedätte, kuinka tärkeänä minä pidän EIBtä tällaisena, tällaisessa kehityshankkeessa, ei pelkästään Euroopassa, vaan myöskin muualla kehitysvaliokunnan mielessä. Niin, tässä raportissa yhdessä kohdassa on puhuttu Islannista, ja jos nyt olen asiat oikein ymmärtänyt, investoinnit Islantiin, niissä on tiettyjä ehtoja. Minä haluaisin tietää, minkälaisia ehtoja niihin on asetettu minkälaisia takaisinmaksusääntöjä Islannin, Islannille on annettu tässä asiassa, joka liittyi Alankomaiden kanssa käytyn kärhämän. Sehän on pieni maa. Ei pitäisi millään tavalla rajoittaa investointeja Islantiin, koska sitten hän tulisi ongelmaa kahden jäsenvaltion kanssa. se, että miten Islanti joutuu vastaamaan näistä veloista näille maille, jotka sille lainasivat rahaa. Merci, merci, monsieur Berman. Now, okay. Kiitos, Berman. Seuraava puhuja. Yes, I'm coming back to... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tähän innovointiin, innovatiiviseen rahoitukseen, johon viittasitte itse ja johon komissio on Monet komission jäsenet, myös puheenjohtaja, ovat viitanneet viime viikkojen aikana, mukaan lukien tämä Bondi-asia, budjetin vipuvaikutus. Paljon innovatiivista rahoitusta on, josta puhutaan. Pidän sitä hyvänä tätä kokeilua, mutta haluaisin selvityksen, missä ollaan tähän, tämän riskihallinnan suhteen. Mainitsitte, että EIB paketoi uudelleen velkaa jotta projektien luottoluokitusta voidaan nostaa, että sitä tulisivat houkutelevampaa investoinnille. Se kuuluu tutulta siitä, että mitä pankit ovat tehneet viime vuosina, jos kritiikoidaan pankkeja tässä parlamentissa. Tällaisen vipuvaikutuksen uudelleenpaketoinnin käyttämisestä täytyy olla hyvin avoimia, kun omat toimielimme käyttävät näitä välineitä. Joten yksinkertainen kysymys, kuka määrittelee sallittavan vipuvaikutuksen, kuka määrittelee riskienhallintastrategian, onko henkilökuntaa, mikä on politiikkamme näihin erillisyhtiöihin ja kuka neuvoo EIBtä näissä erityisvälineissä. Thank you, Kay. Kiitos, Winberg. Seuraavaksi Styler. Thank you, Mr. President, and uh, thank... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos herra Maistot alustuksestanne. Se, mitä kollegat ovat sanoneet, sitä olen suurelta osalta samaa mieltä. Kiitän PK-yritysperspektiivistä. Tästä haluan enemmän ehkä teiltä houkutelaisiin, koska olen samaa mieltä, kun sanotaan, että tämä vielä on ongelma. Niiden rahoittamisessa olisi mielenkiintoista kuulla, että miten voidaan löytää enemmän ratkaisuja tähän, koska PK-yritykset vaikuttavat 98 prosenttiin, tai ne ovat 92 prosenttia yrityksistämme. Niitä täytyy auttaa, ei pelkästään investointien suhteen, joita on annettu suurille yhtiöille, vaan miten voidaan varmistaa se, että pk saavat sen periodit, niin ansaitsevat. Sitten tästä tutkimuksesta ja analyysinne siitä, että, että miten voidaan lieventää riskiä ja liittää se 2020-strategiaan on kasvamassakin tärkeää, mutta ehkä voisit sanoa erityisesti joistakin projekteista, puhutaanko digitaalisesta toimintaohjelmasta, biosideistä, mitä tässä puhutaan, olisi hyvä, kun yksityiskohtia monet, jotka haluaisivat myöskin ajaa eteenpäin projektibondiasiaa. Monet meistä välipiireissämme meillä on infrastruktuuriprojekteja, nyt kun budjetit ovat tiukalla, yhtäkin voin ajatella yhtä siltä projektia omassa välipiirissäni, niin se on sellaista, jota todellakin tällaista rahoitusta haluaisimme katsoa ja on mielenkiintoista, että tarvitaan enemmän tietoa. Avoimuus on tärkeää, kuten muut ovat sanoneet, niin sitä täytyy myös käsitellä, mutta kiitoksia alustuksestanne tänä aamuna. Pahoittelen, että enemmän jäseniä oli paikalla, koska se työ, jota teette, on hyvin mielenkiintoista ja se, sitä kannattaa tukea. Gracias, señora Stiller. Kiitoksia. Seuraavaksi Tisi. Merci, euh, monsieur le président, monsieur le président de la BUI. Kiitoksia. Eh, hyvät eh, kollegat, eh, te puhuitte näistä suurista hankkeista ilmastotaistelusta ja näistä teknisistä asioista, mutta minä haluaisin esittää teille kysymyksen eräästä haasteesta, joka on vähän humanimpi se ehkä on vähän vähemmin liittyy siihen, mitä äsken esittelitte. Minä haluaisin tietää, mitä EIB voi tehdä auttaakseen nuorten hyväksi tässä työttömyystilanteessa. Nuorisotyöttömyydessä on noin 20 prosenttia ja melkein 40 prosenttia Espanjassa on nuorisotyöttömyys. EIBllä mielestäni on yksi rooli tässä myöskin itsellään – pitäisi pitää sellaiset ähm, neuvottelupäivät, joissa asiantuntijuutta käytettäisiin, mutta 15. päivä viime vuonna käynnistettiin tämä nuoriso-ohjelma komissiossa, jossa oli tarkoitus työllistää nuoret työmarkkinoille. Nyt kun minä luen tätä ohjelmaa, niin täällä käy ilmi, että komissio tutkii mahdollisuutta EIBn kanssa järjestää E, opintolainoja ja että opiskelijat voisivat e, opiskella ulkomaillakin. Minkälainen toteutettavuus, e, tutkimus, niitä pitäisi olla 2011 valmistua, mutta voisitteko sanoa jo tässä vaiheessa, mitä, mitä asialle kuuluu, koska EIBllä voisi olla sellainen omakin rooli tässä kysymyksessä. Kiitoksia Datti ja seuraavaksi Feiju. President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää teitä herra Möstät, näistä tiedoista, jotka koskevat eri hankkeita ja niiden toimintaa. Ja haluaisin kysyä teiltä seuraavaa. Sanoitte, että nämä projektibondit liittyvät erilaisten hankkeiden rahoittamiseen, erityisesti infrastruktuurihankkeisiin, ja niihin liittyy yksityistä rahoitusta. Ehkä kyseessä voivat olla tietynlaiset infrastruktuurihankkeet, joissa on tietynlaisia teknologisia ongelmia. Mutta voidaanko näitä bondeja käyttää myös EU 2020-strategian toteuttamiseen. Toinen mahdollisuus olisi se, että nämä bondit korvaisivat sellaisia aikaisempia rahoitusmuotoja, joita EIP aikaisemmin antoi esimerkiksi huippunopeusjunille. Puhun tässä Espanjan ja Portugalin tapauksesta. Eli nämä projektihankkeet, voivatko ne korvata vanhoja hankkeita tai täydentää vanhoja lainoja. Uh, Mr. Maistad, um, the EIB make, uh... Kiitoksia. Investointipankki antaa paljon lainoja monille tärkeille projekteille joissakin jäsenvaltiossa ja on paljon kilpailijoita. Ja koska on vain yksi, joka saa sopimuksen, ja sitten sanotaan, että on epäreiluuksia, epäsääntöjen vastaisuuksia. Joskus voidaan olla oikeassa, joskus voi olla vakavia säännön vastauksia. Mikä on EIPn rooli? Tutkitteko näitä asioita? Ja ja mikä on sen suhde sitten Olafiin. Sikluna. Kiitoksia herra Sikluna. Lopuksi vielä Sven Giegold. Thank you, Chair, for giving me the floor. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Jatkokysymys siihen, mitä herra Maistat sanoi. Ymmärsinkö oikein, että voisit jatkossa antaa meille selkeää dataa siitä, että mikä on rahoituksen taso vihreillä sektoreilla verrattuna rahoitukseen sektoreilla, jotka vielä vaikuttavat vahvempaan resurssien käyttöön ja siihen, että käytetään ei-uusiutuvaa energiaa. Haluaisimme kovasti jatkossa tämän datan. Kiitos siitä kovasti. Ja toiseksi, en ollut tietoinen, että investointipankki on mukana sen, kun rahoitetaan uutta hiilivoimalaa Saksassa. Voitteko vähän valaista, että millä tavalla EIP siellä tukee uuden hiilivoimalan rakentamista Euroopassa. En sitä tiennyt. Olen aika hämmästynyt. Kiitoksia Sven ja seuraavaksi puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kahdeksan minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti nyt vastaan näihin kysymyksiin ja pyydän anteeksi edustajilta, että joudun näin tekemään. Monia asioita näihin projektibondeihin liittyy. Se on aivan ymmärrettävää, että ne ovat kiinnostavat. Mutta aluksi haluaisin kertoa, että tätä tekniikkaa tai tätä keinoa ei voida käyttää missä tahansa hankkeessa. Täytyy olla kysymyksessä sellainen hanke, joiden hyödy, hyöty on varmistettu tietyn tyyppiset infrastruktuurihankkeet eivät ollenkaan ole tällaisia tuottavia. Ne saattavat olla aluekehityksen kannalta hyvin tärkeitä, mutta jotka eivät kuitenkaan sijoittajille sitten takaa riittävää tuloa. Pitää olla kyseessä projekti, joka tuo voittoa, tuo rahaa ne täytyy olla sellaisia palveluita, jotka, joista maksetaan ja jotka niiden rakentaja sitten saa hyödykseen. Meillä on mahdollisuus keskustella enemmän yksityiskohdista, mutta en tiedä, miksi tämä olisi demokraattisesti arveluttavampi tapa kuin muut rahoitusmuodot. Meillä on eurooppalaista rahaa, jota tähän käytetään, on aivan selvää, että parlamentilla on kaikki valvonta mahdollisuudet itsellään, niin se voi seurata, kuinka, kuinka rahat käytetään. Minun mielestäni tämä on aivan samantyyppistä rahankäyttöä kuin muidenkin välineiden kautta kanavoituva rahankäyttö. Rova Stiblerille sanoisin, että kaikki hankkeet, jotka me haluamme rahoittaa tässä Euroopan 2020 strategiassa, niin ei näillä projektibondeilla niitä kokonaan rahoiteta. Se on vain yksi, yksi osa rahoituksesta. Meillä, meillä on toinenkin instrumentti käytössä, jota aikaisemmin käytettiin vain tutkimushankkeisiin hyvin tiukasti – mutta nyt meillä on sellainen ehdotus esitetty riippumattomilta asiantuntijoilta, jossa todetaan, että näiden, tämän instrumentin käyttö on mahdollista laajemminkin. Me voimme tehdä enemmän, mutta voimme myöskin soveltamisalaa laajentaa kaikkeen siihen, mikä on innovatiivista. Digital Agenda esimerkiksi olisi sellainen hanke, jota voitaisiin rahoittaa tämän toisen instrumentin RSF-instrumentin eh, kautta. Siis kaikkeen innovaatioon sitä voitaisiin käyttää. Sitten edustaja Berman, aivan kuten tekin sanoitte, neuvosto on kahden maan pyynnöstä ottanut Islanti asian esityslistalle ja se nyt ei liity tähän keskusteluun millään lailla. Rova Dati, te olette kiinnittänyt huomiota ongelmaan, joka tosiaan on tulossa hyvin dramaattiseksi monissa Euroopan maissa, mutta en ole aivan varma, että EIB on kaikkein paras keino – tämän ongelman ratkaisemiseksi, tämän nuorisotyöttömyyden. Me emme voi oman peruskirjamme määräysten mukaan investoida muita, tai siis rahoittaa muuta kuin investointeja. Ja tämä on tietenkin immateriaalinen investointi, mutta meillä on tietyt rajat. Mutta jos tällaiseen työttömyyden torjuntahankkeeseen liittyy jotain konkreettisia investointeja, niin silloin me voimme kyllä olla osallisena. Edustaja Skilluna Kyllä meidän tehtäviimme kuuluu myös se, että me valvomme, kuinka toteuttajat noudattavat Euroopan eh, unionin sääntöjä, esimerkiksi näitä hankintasopimuksia ja, ja muita reunaehtoja. Meillä on keskustelua hankkeiden toteuttajien kanssa. Me emme anna lainaa, jolle me ole varmoja siitä, että mm, hankintatoimet on oikein tehty. No sitten näistä tarkoista luvuista. Mikä on osuus näiden fossiilisten laitosten osuus meidän rahoitushankkeissamme? Minä voin antaa näistä hyvin tarkoista, tarkkoja tietoja näistä viime vuosien rahoitustuista, joita tällaisille laitoksille olemme antaneet. Kiitoksia, pääjohtaja. Kuuntelimme tarkkaan, mitä sanoitte, ja olemme tyytyväisiä siitä, että tulitte paikalle ja annoitte vastauksia meille. Kiitos. Vamos a proceder al voto. Nyt siirrymme äänestämään. Aluksi pyydän arvon jäseniä laittamaan äänestyskortin sinne koneeseen, koska teemme koeäänestyksen tässä. Eli äänestyskortit. Testi ei ole vielä ohi. Voitteko äänestää? Meillä on ainoastaan 31 ääntä, kun meitä pitäisi olla 38, eli seitsemän korttia sieltä vielä puuttuu. Nyt vielä kuusi. Sosiaali- ryhmässä on nyt ongelmana se, että siellä on yksi kortti liikaa. No niin, nyt tilanne on hoidettu kuntoon. EPPssä on henkilöitä, joilla ei ole korttia. Kassas ja Ryvi. No, laskemme heidät mukaan. Tarkistus anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Nyt äänestämme mietinnöstä, joka koskee kuluttajan oikeuksia. Ja tässä valmistelijana on Sirpa Pietikäinen. Ensin tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 esittelijältä puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme, kaksi kohta puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sitten 17 Sanchezilta. A, puheenjohtaja korjaa, sitä ei otetakaan. 20. Kanfinilta puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 21 Ulle Schmidt puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 22 Kalfin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 neljä artiklan Fox puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 28 Foxilta sekin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 Schmidt puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. Eli tarkistus 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 22.18. 30 Foxilta puolesta vastaan tyhjää. Pitää tarkistaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty äänin 21.16. Sitten kompromissi 5 artiklaan Kohta kolme puolesta vastaa tyhjää hyväksytty. 32. Samankaltainen kuin 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 Foxilta puolesta. Ah, tästä onkin pyydetty erillistä äänestystä, eli ensin vote on text as amended up to as provided for in articles 9, 11 ja niin edelleen puolesta. Tämä on siis ensimmäinen osa vastaan. Tyhjää, hyväksytty. Sitten loppuosa puolesta vastaan. Hylätty. Haluatte tarkistaa, selvä. Toinen osa siis. Äänestys päättyy. Katsoin väärin, eli tämä onkin hyväksytty. 35 Schmidt puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistamme sen. Äänestys alkaa. 35 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 22, 17. Sitten 20, 36 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 37 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Viittaa kohtiin A ja C puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämä on hyväksytty. Ensimmäinen osa siis. Sitten toinen osa. Kohta D. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kolme yhdeksän Foxilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyvä. Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. 39 siis. 38 puheenjohtaja korjaa. Aloitetaanpa alusta. 38 siis. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 39. Sekin on poisto. Ja tässä äänestämme koneellisesti. 39 nyt siis. Se on hyväksytty laajalla enemmistöllä. 40 Foxilta, 13 artiklan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 41 Foxilta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 Fox puolesta vastaa tyhjä hylätty. 43 poisto puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta Niin, se siis poistetaan. Se oli poistotarkistus. 44 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 45 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 46 Fox puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistamme. 46 avaan koneäänestyksen. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47 Kanfin Tähän liittyy suullinen tarkistus, joka teillä on siellä papereissanne. Äänet puolesta. seitsemän siihen liittyy suullinen tarkistus siis. Tässä No, hay un, hay un Qu'est-ce qu'il y a On a des problèmes. Oh, Sorry, that, that's the, the yeah. Of course, if the oral amendment is adopted, the original Yeah. Okay. If the oral amendment is adopted, the original text falls. So we are voting on the. Teidän tekstinne raukeaa. Äänestämme siis alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan. No, otetaanpa tämä nyt koneäänestyksenä. Nyt äänestämme siis suullisesta tarkistuksesta. A favor. En contra abstención. Venga, vamos. Voitteko nyt kertoa, mistä äänestämme, hyvä puheenjohtaja? No niin, äänestys päättyykin tässä jo. Suullinen tarkistus on hyväksytty, joten tarkistus 47 raukeaa. 48 Kanfinilta. Sama tekniikka. Ensin äänestämme suullisesta tarkistuksesta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Eli suullinen tarkistus on kyseessä. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 22, 21. Kaksikymmentäkolme, kaksikymmentäyksi oli lopputulos, eli 48 raukeaa. 49 seuraavaksi. 49, siinäkin on suullinen tarkistus. Check that again, because there was... Siinä oli sekaannus suuri, voitaisiinko se tarkistaa uudelleen? Ei tiedetty, mistä äänestettiin, voidaanko tarkistaa suullinen tarkistus äh, kohdasta 20. Eli suullinen tarkistus 20 artiklaan. Äänestys päättyy. Nyt Kratsa on tähän otettu mukaan, eli äänet 23.19. 48 raukesi siis. 50 puolesta vastaan tyhjää. Anteeksi, nyt 50 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 51 Foxilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 Fox poisto puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 Fox puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 Fox puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. 55 siis. Äänestys päättyy. 24 puolesta, 20 vastaan. Hyväksytty. 56 foxelta puolesta vastaan. Tyhjää. Sähköinen tai koneäänestys 56 tarkistuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, 13 vastaan, eli hyväksytty. Sitten 57 Schmidtiltä puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 58 Fox puolesta vastaan, tyhjää. Koneäänestys. Äänestys alkaa. 58. Äänestys päättyy. 29.13 äänin hyväksytty. 59 Foxilta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 60 Foxilta puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 61 puolesta, sekin Foxilta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63 Schmidt puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 Kanfan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 sama tekijä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 artiklassa on kompromissi, josta nyt äänestämme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty joten 67 raukeaa. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 3. Esa ja Hilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 4. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten johdantosa 11. Siinäkin on kompromissi. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kuusi tarkistus, esi- seitsemän tarkistus puolesta se on siis esittelijän tarkistus. Vastaan. Tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 25 puolesta, 19 vastaan. Sitten johdantosa 11a uusi kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 11 Schmidtiltä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 12 tarkistus siihen liittyy johdanto on kappaleen 39 suullinen tarkistus. Jos tämä tarkistus hyväksytään, silloin Schmidtin tarkistus 12 raukeaa. Eli puolesta äänet suulliselle tarkistukselle. Kyllä, näin se on. Ovatko kristillisdemokraatit mukana tekemässä yhteistyötä? Suullinen tarkistus johdanto-osaan 39. 39 siis. Tässä on suullinen tarkistus. Eli nyt äänestetään suullisesta tarkistuksesta johdantoosan kappaleeseen 39. Sivu 7. Jos menette johdantoosaan kappaleeseen 39, siellä on tarkistus 12. Jos suullisesta tarkistuksesta äänestetään, niin silloin 12 raukeaa, eli ensin äänestetään suullin, suullisesta tarkistuksesta. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyvä. Se on hyväksytty, joten 12 ei tarvitse äänestää. 13. Sama peli. Suullinen tarkistus johdantosokapallisen 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Eli 13 ei tarvitse äänestyttää. Johdanto-osa 60. Olkaa hyvä. Haluaisin kuitenkin todeta, että tässä versiossa ei ole Schmidtin suullinen tarkistus kysymyksessä, vaan esittelijän suullinen. Ja sitten sen jälkeen vasta Schmidt. Mutta mutta Jean-Paul, jos nyt äänestetään suullisesta tarkistuksesta, niin ei Schmidtin. Mutta tämähän, ei ole, tämähän on esittelijän suullinen tarkistus ja sitten kun se on hyväksytty, niin muu raukeaa. E voitaisiinko EPPltä pyytää nyt apua? Enmienda uno. Johdantonsa 60 uusi, tarkistus 1 seuraavaksi esittelijältä. Vastaan. Ta- tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joten 14 raukeaa. Nyt äänestämme tekstistä muutetussa muodossa koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 38 puolesta, kolme vastaan. Sitten lainsäädäntö päätöslauselma sekin kone äänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 37 puolesta kolme vastaan. Onnittelut lausunnon laatijalle. Seuraavaksi vaikutusten arviointien riippumattomuuden varmistaminen, Eppinkin lausunto. No niin, nyt siirrytään tositoimiin. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Ta- kone, ta- kone, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22.17 äänin hyväksytty. Seuraavaksi kohta kaksi, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta neljä, mannin tarkistus neljä, puolesta, vastaan,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 Minä olen koko ajan äänestänyt, mutta minulla ei ole nyt tätä korttia, kun tämä ei ole ollut niin tiukkaa, mutta nyt minä haluaisin kuitenkin omista eh, tarkistuksistani äänestää. Tässähän ei aina ollut eh, niin tärkeää, kuten viime kerrallakin. 21.20. 20. Saksa-Kreikka-yhteistyö sujuu hyvin. That's up to... Okay, that's up to you anyway. 20... ¿Dónde está este? A ver. Eran 22 a favor, 20 en contra. Parágrafo 4. En... Kohta 4, tarkistus 4 Mannilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Koneellinen tarkistus. Tarkistus neljä siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21.19. Ne päättävät tässä, joilla ei ole korttia, eli saksalais-kreikkalainen yhteistyö todella onnistui. Kohta viisi. Ko- kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa, teksti ilman sanoja, only in case where ja niin edelleen. Tässä sosiaalidemokraatit ovat pyytäneet kohta kohdalta äänestystä. No sitten tässä täytyy olla jokin väärinkäsitys, koska minun luettelossani lukee, että demarit ovat pyytäneet kohta kohdalta äänestystä. Bulman, sinähän sitä olet pyytänyt, eikö? Yes. Minun esitys äänestysluettelussani on, että äänestetään ensimmäisestä osasta ilman sanoja Only in cases where legislation is drastically changed during the cohesion procedure. Äänestämme tekstistä ilman näitä sanoja. Se on se ensimmäinen osa. Ja sitten äänestämme toiseksi näistä sanoista. Ah, okei. Okay. Okay. Split vote. Se vota el texto. Niin, näinhän minä juuri totesin. Eli ilman näitä sanoja only, in cases ja niin edelleen. Ja viimeinen sana on procedure. Eli äänestämme tekstistä ilman näitä sanoja puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestämme näistä sanoista puolesta vastaan tyhjää koneäänestys. Tarkistetaan siis koneellisesti. Äänestys päättyy. 29 ja 21 19. 20, äh, kohta yksi manilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Johdantosa B Tarkistus kaksi Manilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Koneäänestys. Äänestys päättyy. 24.16. Hyväksytty. Johdantosa C. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksikymmentäyksi puolesta, 20 vastaan. Johdantosa D, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt teksti sen muutetussa muodossa. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 29 puolesta 11 vastaan. Onnittelut esittelijälle. Äänestys päättyy tähän. No, it's not finished. Ei päätykään.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 horisontaalisten kilpailuyhteistyösääntöjen tarkistamisesta. Tässä on suullinen kysymys ja tämä on kohta 14 esityslistalla. Ovatko kaikki nyt kartalla? Johdanto-osa, tarkistus 1, puolesta Schwabilta, vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2, yhteensopiva, puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme sosiaalidemokraatit puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä. Sama ryhmä puolesta. Anteeksi, anteeksi, puheenjohtaja korjaan. Kohta kaksi. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt. Kohta kolme. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta neljä. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty Kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi Schwabilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestämme koko tekstistä muutetussa muodossa. Koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 40 puolesta. Kun lasketaan myös kaksi kortitonta ääntä, ei yhtään ääntä. Sitten lainsäädäntöpäätöslausema, joka liittyy tähän suulliseen, tarkist- suulliseen kysymykseen. Kohta yksi sosiaalidemokraateilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta kaksi, tarkistus kaksi. Siihen liittyy suullinen tarkistus jossa sanotaan calls on the commission to clearly specify at the end of the review ja niin edelleen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kolme, tarkistus kolme demareilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä kohta, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi, alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta kuusi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 7 tarkistus 4 demareilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 8 sama ryhmä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 9 tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 7, kohta 10 demareilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 kohta 10 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 14 tarkistus 11 Lambert puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Seuraavaksi tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 20 puolesta, ja 21 vastaan. Kahdeksantoista puolesta 23 vastaan onkin oikea tulos, joten hylätty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 kohta, tarkistus 13 puolesta, Lambert vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kohta 15, alkuperäinen teksti puolesta, vastaan, tyhjä, hyväksytty. Ja sitten johdon johdantoosa Asta D puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Luetelmakohdat yhdestä 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys koneellisesti, joka alkaa nyt. Äänestys päättyy. 38 puolesta ei vasta ääniä, joten tämä on hyväksytty. Nyt olemme päässeet äänestysten loppuun ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. terminado el. Hello, Peter. Oh. Terminado el voto, pas... Nyt kun siis äänestys on päättynyt, voimme siirtyä keskustelemaan kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta vuodelle 2009, joka esittelijä on tässä Epping. Herra Epping. You have the floor. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, competition... puheenjohtaja. Kilpailupolitiikka on kovan ytimen politiikkaa komissiolle. Se tekee komissiosta vahvan. Mutta kuka komission politiikasta vastaa? Peter Manson on aiemmin kaupasta vastannut ja sen, komission sen hän kirjoitti kirjassaan Thurman. siteeraan, kun oli päästy rutiineihin sisälle, tärkein este, joka piti ylittää, oli olla oman talon herra kuten kaikki tiedämme, ja kun Peter Skinner käynyt täällä, Peter Mendelssohn on hyvin kokenut ihminen, joka ei nyt pärjännyt, ja miten sitten käy Almunille ja Kruusille. Onko komissio sen herraamassa talossa? Mietintöni perustuu suurelta osin Ennefeldin mietintöä viime vuodelta. Olen samaa mieltä sen kanssa, eikä ole tarpeen keksiä pyörää uudelleen, joten kysymys on se, että mihin mennään tästä eteenpäin. On muutama lisäkohta, jotka haluaisin esittää. Ensinnäkin liittyen valtion tukeen komissio on ottanut käyttöön väliaikaiset säännöt kriisiä varten. Miten väliaikainen on väliaikainen? Politiikassa se voi olla pitkä aikainen, jos ei ikuinen, joten tarvitsemme enemmän selkeyttä vähitellen luopumisesta. Toiseksi kilpailupolitiikan tavoitteena on varmistaa yhtäläiset kilpailuolosuhteet, jonka kautta päästään reiluun kilpailuun, joka on hyödyllistä kansalaisille. Se on se perusajatus. Kriisin aikana tämä on muuttunut. Joissakin tapauksissa komissio on käyttänyt kilpailupolitiikkaa äh, rakennemuutoksiin koko sektorilla. Erityisesti investointisäännöt kriisin aikana olivat selkeät. Se muutti globaalit toiminnat alueellisiksi toimijoiksi Euroopassa ja alueellisista taas tuli paikallisia. Katsotaan vaikka Flamipankki KBC tai Euroopan pankki. Talous tarvitsee kilpailukykyisiä toimijoita globaaleilla markkinoilla kilpailla Yhdysvaltain tai Kiinan kanssa kuitenkin. Kilpailupolitiikka on niitä pienentänyt. Se tekee on taloudesta heikompaa ja tämä on perustavanlaatuista. Komission täytyy huomata, että kilpailupolitiikassa on kyse enemmän kuin rahoitus- ja oikeudellisesta käsitteestä. Jos se epäonnistuu, se epäonnistui siksi, että se ei ota huomioon todellisuutta. Ja mietin, että onko pääosastolla, katsotaanko siellä aina Euroopan rajojen ulkopuolelle, jos näin ei ole. Sen konseptista on saattanut tulla liian autistinen. Pitäisi kiinnittää enemmän huomiota tähän trickle-down-vaikutukseen. Dominon asema ei ole ainoa tärkeä asia, koska se täysin riippuu siitä, että miten se määritellään. Jos määritelmää muutetaan, niin sitten se on avoin jopa väärinkäytökselle. Microsoft ei olisi koskaan pystynyt onnistumaan Euroopassa, koska Euroopan kilpailupolitiikka olisi paljotellut sen kymmenen osaan. Joten se ei ole eurooppalainen yhtiö, vaan amerikkalainen. Mutta se hyödytään kuluttajia kautta maailman. Miten sitten nämä trickle-down vaikutus ja kuluttajat? Määrävä markkina-aseman käsite, sitä täytyy tarkistella lähemmin eikä siitä pidä tehdä pyhää periaatetta. Sitten sakot. Niitä on käytetty joka suuntaan, eikä vähiten syyttämiä ihmisiä kohtaan, jotka työskentelevät yhtiössä ja menettävät työpaikkansa. Sakot eivät ole sen vuoksi olemassa, jotta komission imakoa tai sen jäsenen imakoa voidaan pönkittää, eikä sillä täytyy täyttää budjettia Sekot täytyy suunnata niihin, jotka ovat syyllisiä trustivastaisen lainsäädännön rikkomiseen. Komissio pitäytykää lestissänne, sanon sille. Puheenjohtaja täytyisi katsoa myös agroteollista sektoria. EUlla on siis laajasti käytössä YMP. En sitä kritisoi periaatteessa kuitenkin. Tiedän, että suuret agroteollis Yritykset ovat maataloustukien suuria saajia, eikä viljelijät, niin kuin yleisesti uskotaan. Kuitenkin ruoan hinta Euroopassa on yleisesti korkea. Euroopan kansalaiset rahoittavat YMPtä, josta edut menevät agroteolliselle, agroteollisuudelle. Kuitenkin Euroopan kuluttaja maksaa suuria ruokahintoja kaupan tiskillä. Pitäisi olla enemmän avoimuutta tällä sektorilla liittyen kuluttajahintojen kehitykseen ja pyydän komissiolta ja pääosastolta, että he katso, tutkivat tätä asiaa, jotta EUn kansalaisia voidaan palvella. Kiitoksia. Thank you to you, Mr. Epkins. Now Mr. Skyens, please. Kiitos, sitten Skyens. Chairman, and uh, thank you to the rapporteur. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle. Hyvin monia tärkeitä asioita tuli tuli esille. Minä olen lukenut komission paperin ja myöskin tämän luonnoksen, lausuntoluonnoksen. Kolme asiaa minulla olisi mielellä. PK-yritysten välinen kilpailu. Siitä asiasta meidän täytyy e, korostaa sitä, että PK-yritysten tarpeisiin sopivia kilpailusääntöjä me olemme laatimassa. Me tiedämme, että suurin osa työpaikoista on syntynyt tällä talouden sektorilla ja syntyykin. Meillä on hyvin paljon tällaisia rajat ylittäviä PK-yrityksiä, sekin täytyisi näkyä parlamentin mietinnöissä. Sitten kartellin vastustamiset. kysymys täytyy ottaa keskusteltavaksi, minkälaisia korkeita, kuinka korkeita sakkoja määrätään. Se on ehkä pitää miettiä, että ehkä nämä sakot ovat vähän liian suuria, varsinkin kriisiaikoina, mutta parlamentin pitäisi miettiä tätä energiamarkkinat sitten. Kilpailumielessä meillä on ongelma Euroopassa. Nimenomaan puhun niistä, että yhteydet puuttuvat, mutta meillä on kuitenkin sellaisia maita, jotka tuottavat eh, energiaa. On tiettyjä asiakkaita, jotka kuuluvat tähän tariffisääntelyn piiriin. Ja sitten meillä on sellaisia eh, tilanteita, jossa energian toimittaja toimittaa eräälle asiakkaalle, niin sitten siirtoverkon omistaja – usein on sellaisessa tilanteessa, että kapasiteetteja joudutaan jakamaan ilman, ilman täyttä avoimuutta, jotta tuote saataisiin markkinoille. Miten, miten saamme alemmaksi tällaiset kynnykset verkkoon pääsystä ja pitäisi erityisesti korostaa sitä, että tämä kapasiteetti ei jakaudu avoimesti. Kuitenkin esittelijän aivan oikeilla raiteilla. Thank you, Mr. Karins. Kiitos, Karin. Seuraavaksi Sanchez Preseda. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä toimivaltuuksilla on tärkeä kysymys sisämarkkinoilla ja kun tarkastellaan Euroopan talouden kilpailukykyä globaalisti. Tämä mietintö tai raportti, jonka kertomus, jonka komissio on esittänyt, ei sisällä vielä tällaista viitettä yleishyödyllisiin palveluihin, kuten olemme toivoneet, Tämä olisi tärkeää. Ja samoin tässä pitäisi entistä paremmin viitata kuluttajiin. Rahoituskriisin täytyisi olla tässä mukana. Meidän täytyisi todella pohtia asioita sen pohjalta. Tarvitsemme sellaista tasapainoa, jossa noudatetaan suhteellisuutta ja Tarvitsemme oikeanlaisia sääntöjä rahoitusmarkkinoille. Meillä on siis tämä viime vuoden kertomus. Täällä puhutaan joukkosanktioista. Niiden täytyy kuulua tähän kertomukseen. Parlamentti hyväksyi mietinnön tältä osin laajalta enemmist, laajalla enemmistöllä viime vuonna. Ja se on kuitenkin nyt jäämässä hieman taka-alalle – ja komission näkemykset kilpailukysymyksistä ovat usein aika sekavia, mitä tulee sanktioihin. Eli sanktioita täytyy selventää niin, että ne ovat kuitenkin luonteeltaan varoittavia niin, että voidaan kannustaa todella oikeanlaisiin toimiin. Ja mitä tulee tähän EPinkin mietintöön mielestäni, niin hän on oikeilla linjoilla. Hän korostaa pk-yritysten roolia. Ja hyvin tärkeää mielestämme ovat tietyt ravintoketjun liittyvät kysymykset. Meillä on korkean tason työryhmä, joka pohtii näitä kysymyksiä. Ja me ryhmänä haluamme jättää tarkistuksia rakentavassa hengessä. Haluamme tällä tavoin sit edistää kilpailupolitiikkaa. Kiitoksia sitten Intfeld. First of all, I'd like to thank... Kiitoksia, haluaisin ennen kaikkea kiittää ja onnitella esittelijää. Ihmiset varmaan voivat nähdä minä ihan viime vuoden raportoijana, niin käytämme sama pohjaa. Mutta ennen kuin menen kohtiin, haluaisin sitä yleisen huomion. Viime vuonna taisi olla ihan samanlainen keskustelu, ja ehkäpä sitä edellisenkin vuonna ja niin edelleen. Ja olen varma kaikki rakastamme sitä, että, että esitämme samat näkökohdat kerran jälkeen. Mutta yksi asioista viime vuoden mietinnössä oli se, että halusin komission ottaa huomioon sen, mitä sanomme. Olemme esittäneet joukko erityiskysymyksiä. Komissio olemme pyytäneet kertomuksia, analyysiä ja emme ole saaneet edes vastausta. Ja pidän kovin hyvänä tätä hyvin yhteistyö kykyistä asennetta komission jäsenen puolelta, mutta haluaisin nähdä myös toiminta jos parlamentti pyytää vastauksia, niin meidän pitäisi niitä saada ellei komissio ole tai jos komissio ei halua antaa vastauksen, niin se pitäisi kertoa meille, että voidaan mennä kahville tai kotiin tai tehdä jotain kivaa. Komission pitäisi todeta yksi asia. EU on muuttumassa ja monilla politiikkalohkoilla meillä on eri päätöksentekotapa kuin muutama vuosi sitten. Ja miksi on näin? Koska haluamme, että EUn päätöksillä on enemmän demokraattista legitimiteettiä. En argumentoi sen puolesta, että kilpolitiikka politiikkalakkoa muutetaan, mutta komissio pitäisi panna merkille suoraan valitun elimen huomiot. No yksityiskohdista. Valtion tuki, toistan se mitä on viime vuonna. Suuria tukia on annettu eri sektoreille viime vuosina, jossa vuosien ajan tai komissio on pystynyt ajamaan alas valtion tukialue. Nyt se on sitten jälleen noussut, mutta haluamme tietää, että veronmaksajia käytetään tehokkaasti ja viisaasti. Kaikki mitä saadaan on raportteja siitä, että mitä päätöksiä on tehty missäkin tapauksessa, mutta ei saada raportteja vai päätösten vaikutuksista markkinoihin, kilpailuun. Erityisesti pyysimme esimerkiksi kertomusta valtion tuen vaikutuksesta vihreään elpymiseen. Onko se saavutettu vai onko vain tuhlattu satoja miljardeja? Eikä tämä ole legitiimi kysymys Euroopan veronmaksajalta. Miksi komissio ei vastaa, Olisin tietää. Sektorikohtaiset selvitykset. Saamme ystävällisiä hymyjä komissiolta ja ihan täysi vaitiolo tätä koskevaan kysymykseen me Olen pyytänyt näitä online-mainoksista vuosien ajan eh, selvitystä. Miksi, jos komissio sitä haluaa, se voisi kertoa meille niin. Lopuksi trustien vastaista toiminnasta. Viime vuoden mietinnössä varmaankin muistaakseni pyysimme kattavaa tiedonantoa tai ehdotus ehdotuksia sakoista, mutta ei pelkästään sakoista, vaan myös muista tekijöistä ja osatekijöistä trustivastaisessa politiikassa. Ja täysistuntokeskustelu varmaan tästä asiasta tulee nyt Ennakoiden vähän, mutta olisiko ollut parempi toisinpäin, jos komissio olisi esittänyt jonkinlaisen tiedonannon tai ehdotuksia esittänyt, olisi antanut pohjaa keskustelulle, joten lyhyesti puheenjohtaja mielestäni voimme keskustaa, äänestää, tehdä tarkistuksia ja sitten lopulta parlamentin kanta tulee esiin. Mutta se, mikä tässä on erityisen tärkeää, on se, että onko komissio halukas kuuntelemaan. Jos ei, niin haluaisin sen tietää. Kiitos, Sofi. Olen yhtä mieltä kanssa kuten espanjalaiset filosofi totesi, niin turhat ponnistelut aiheuttavat ainoastaan melankoliaa. Näin se on mielestäni. Uh, Kiitoksia, että voin nyt reagoida näihin asioihin, jotka tulivat esille. Olen aivan samaa mieltä, että meidän täytyy pk-yritysten tilannetta tarkastella. Ja siksi haluaisin mainita, että palvelu direktiivi on itse asiassa hyvin tärkeä tässä yhteydessä. PK-yritysten täytyy pystyä hyötymään rajat ylittävistä toimista ja sen takia juuri SER palveludirektiivin täytäntöönpano on niin tärkeä. Mitä sitten tulee sähköihin ja energiamarkkinoihin? On aivan totta, ihmiset maksavat energiasta liikaa. Ei ole mitään eurooppalaista energiamarkkinaa, eikä se toimi. Olen aivan samaa mieltä. Herra Sanchezin ehdotus sitten, mitä liittyy ruokasektorin hintakehitykseen. Täytyy katsoa, mitä siellä ta- tapahtuu ja tietää, täytyy olla lisää tietoa siitä, miten kuluttajia suojellaan jotta eivät he maksa kahteen kertaan yhteisestä maatalouspolitiikasta. Jotakin vika ruokien hinnoissa on. Sitten se, että norsun luutorni rikotaan komission kilpailuosastosta. Minä itse olin seitsemän vuotta komissiossa työssä. Kilpailu on, on tällainen pyhä lehmä. Yleensä komissaarit eivät eh, puutu siihen, mitä kilpailukomissaari tekee tai sanoo. Mutta sitten kun eh, kilpailukomissaari ja komission puheenjohtaja ovat samaa mieltä, niin siinä ei ole mitään enää eh, tehtävissä. Voidaan tietysti protestoida, mutta se on vain näön vuoksi. Hyvin tärkeä asia tämä on, nimittäin nykyisellään kilpailupolitiikka ei olekaan ole samansuuntaista kuin mitä maailmassa tapahtuu. Se on sellainen käsite, joka ikään kuin yksin autonomisesti toimii, eikä ollenkaan oteta sinne huomioon, mitä tapahtuu maailmassa ja minkälaisia suuntauksia on maailmalla. Minä pelkään sitä, että kilpailupolitiikka haittaa eurooppalaisia yrityksiä, ja se onkin syy, miksi meidän pitäisi katsoa kokonaisuuksia – meidän täytyy tässä valiokunnassa ja parlamentissa todellakin pyytää, että komissio avaa tämän jo mukavaksi käyneen pitkäaikaisen norsunluutorninsa oven. Kiitoksia kaikille osallistujille tähän keskusteluun. Kiitoksia Epping. Nyt komissio on pyytänyt puheenvuoroja, koska meillä on aikaa, niin annan heille puheenvuoron. Thank you very much. Um, Thank you. Kiitos. Kovasti kiitos myös esittelijälle päätöslauselman luonnoksesta, joka mielestäni on hyvin kattava ja nostaa esille hyvin tärkeitä asioita. Ensin haluaisin vastata tähän vaatimukseen komissiolle, että se ei vastaa parlamentin suosituksiin. Haluaisin sanoa, että pidämme kovin hyvänä sitä, että äänestys päätöslauselmasta vuosittaisesta kilpailukertomuksesta on viivästetty, minkä ansiosta voimme ottaa sen huomioon, kun, kun meidän täytyy julkaista vuosittainen kilpailukertomus vuosi jälkeen päin. Joten tämä on hyvin positiivista ja sen myötä pystymme vastaamaan relevantisti pyyntöihinne tästä nimenomaisesta asiasta, joka liittyy siihen, joka otettiin esille viime vuoden päätöslauselmasta. Lähetimme yksityiskohtaisen vastauksen parlamentille, ekovaliokunnan puheenjohtajalle ja tietysti myös arvon jäsenelle, joka pyynnön esitti. Haluaisin, että tämäkin tunnustettaisiin. Koskien mietinnön yleistä sävyä, Pidämme hyvänä tätä yleistä tukea, joka kilpailupolitiikalle yleensä esitetään tässä. Panemme merkille sen, että suurin osa mietinnöstä painottaa valtion avun valvontaa ja kilpailupolitiikan osaa kriisin aikana, ja ihan oikein näin kuten kaikki ovat täällä ottaneet esille, kilpailupolitiikka todellakin on välttämätön väline, jolla voidaan taata yhtäläiset kilpailusuhteet myöskin kumppaneiden kanssa globaalilla tasolla tässä mielessä koskien väliaikaista kehystä. Ja tämä huoli, joka otettiin täällä esille, että ehkäpä tällä kehyksellä ei olekaan niin väliaikaista luonnetta. Haluaisin vain siinä painottaa, että todellakin väliaikainen kehys, se on loppumassa tämän vuoden lopussa, mutta kun komissio päättäisi vähettäisestä lopettamisesta, komissio kerää kaiken tiedon ja analysoi sen miten tätä väliaikaista kehystä on käytetty ja miten se on vaikuttanut. Tällä hetkellä arvioimme kaikkia vastauksia, joita olemme saaneet sidosryhmäkonsultaatiostamme ja analysoimme vastaukset hyvin huolellisesti, mutta kuten juuri muistutettiin, 5. lokakuuta ensi viikolla varapuheenjohtaja Almunia tulee tänne ja vastaa kaikkiin kysymyksiinne juuri myös tästä asiasta. Haluaisin myös käsitellä näkemyksiä joita esitettiin trustien vastaisesta politiikasta, erityisesti sakoista ja yritysfuusiosta. Haluaisin vain sanoa, että sakkoja annetaan yleisen edun vuoksi. Erityisesti ne toimivat myös pelotteena. Sakkoja ei käytetä budjetin ruokkimiseksi. Ne menevät budjettiin, se on totta, mutta sitten ne maksetaan takaisin jäsenvaltioille osuuksiensa mukaisesti, mikä tarkoittaa, että tässä mielessä sakot ovat neutraaleja. Panemme merkille eri ehdotukset tietysti pk-yritysten tärkeydestä ja kilpailutiikan soveltamisesta, myös eri huomiot, joita esitettiin tehtiin elintarvikesektorista. Painottaisin yhtä tekijää, joka koskee energia-alaa, jossa esittelijä ilmaisee tyytymättömyytensä ja kuulin muitakin sen suuntaisia kommentteja tilanteesta jäsenvaltiossa. Haluaisin vain sanoa, että komissio on ollut hyvin aktiivinen ja jatkaa aktiivista toimintaa tässä mielessä. Ja jos herkkiä alalla, kuten sähkössä on käytetty väärää markkina-asemaa väärin myös kasvu, kaasussa, niin tehokkaan kilpailun varmistaminen aiheuttaa sen, että ympäristöraiset tavoitu vähentää, innovointia tulee enemmän ja energiaa voidaan tarjota varmasti yrityksille ja kotitalouksille ja myöskin kohtuullisiin hintaan. Ja tätä toimintaa jatkamme, joten kiitoksia kovasti. Thank you very much. Sophie. Yes. Kiitoksia vielä Infeld. You said that the commission... Aivan lyhyesti te sanoitte, että vastaus tuli komissiolta suoraan esittelijälle. Se olen minä, eikä sellaista vastausta tullut. Se ei ollut mikään vastaus, vaan se oli luettelo niistä päätöksistä, jotka komissiossa on tehty. Sehän ei ole sama asia kuin, että analysoitaisiin politiikan tehokkuutta ehkä suuri vallankumous jossakin päätöksissä on, mutta ei, ei, ei tässä ole tarkoituksena mikään muu kuin se, että katsotaan, miten vaikutusta arvioidaan. Kaikki ne miljardit valtion avut, joita on annettu, niin eh, mit, mitä siitä on hyötyä, jos, jos ei analyysiä tehdä, niin kun loppuvuodesta päätetään, että jatketaanko tätä väliaikaisjärjestelyä miten se päätös aikanaan tehdään? Eihän vaikutusten arviota ole tehty näistä valtion avuista, onko tavoitteisiin päästy vai ei. Me olemme tehneet muutaman ehdotuksen niistä alueista, joilla erityisesti toivoisimme komission tutkivan asiaa. Toinen kysymys, jonka esitän, siihen voida vastata kyllä vai, tai ei. Tuleeko näiltä vaadituilta sektoreilta tehtäväksi jonkinlainen tutkinta? Commission, please. Komissio. The impact of our policy. Koskien politiikkamme vaikutusta. Tiedätte, että komission yleensä ottaen sitä vaaditaan tekemään vaikutusten arviointeja ennen kuin se alkaa laatia uutta lainsäädäntöä. Ja mahdollisesti, ja tämä on osatekijä, jonka Paroso on painottanut viime vuodesta lähtien, myöskin arviointi. No, kun pyrkkypolitiikka on tällainen pakottava tekijä ollut aiemmin, niin tähän emme olleet tottuneet aiemmin. Mutta huomaatte, että suurin osa Myöskin horisontaalisesti suuntaviivasta on sellainen, johon kuuluu vaikutusarviointia ja tämä, tätä sovelletaan myös tulevaisuudessa suuntaviivoihimme valtion tuesta. Eli kun on vaikutusarviointi, on myös tämä evaluointiaspekti. En peittele sitä, että se on vaikea tehtävä. Emme ole ainoat, jotka kamppailevat, jotta pystyisimme mittaamaan kilpailupolitiikan vaikutusta ei pelkästään valtiotuen osalta, vaan muidenkin välinen osalta, mutta sen teemme kuitenkin, ei pelkästään sen vuoksi, että me tästä siihen pyydetään, vaan koska todellakin se on tärkeä avoimuuden ja vastuunnollisuuden kannalta ja myöskin politiikkamme tehokkuuden kannalta. Sektorikohtaiset selvitykset sitten, se on päätös, jonka varapuheenjohtaja Almunia tekee. Thank you very much. Haluaako esittelijä vielä pitää loppupuheenvuoron? Uh, niin tämä mielestäni osoittaa sen, että kuulemistilaisuus on todellakin tarpeen ensi viikolla. E, kilpailukomissaarin on syytä olla paikalla, että saamme vastauksia. Näissä kollegamme sanoi kerran, että Rova Cruz teki kaiken, mitä DG-pääosasto hänelle, hänelle määräsi sanottavaksi, mutta toivon, että nykyinen komissaari on erilainen. Jos komissio nimittäin vain puhuu siitä, mitä pääosastolla on päätetty, niin silloin koko kilpailupolitiikka ajautuu yhä kauemmaksi todellisesta maailmasta. Tämä mahdollisesti tulee eteemme ensi viikolla ja me tulemme tätä asiaa tarkkailemaan. Kiitoksia, Epping. Nyt voimme päättää keskustelun tähän. Aikataulu on seuraava. Tarkistusjättämisen määräaika on 6. lokakuuta kello 17. Tarkistuksista keskustellaan 20. 6. lokakuuta ja äänestysvaliokunnassa oli, olisi 30. marraskuuta, jotta tämä saataisiin käsittelyyn sitten joulukuun täysistuntoon. Sopiko tämä esittelijälle? Jos näin on, niin päätämme keskustelun, jos muita kysymyksiä ei ole. Eli päätämme kokouksen tähän ja jos luoja suo, niin tapaamme jälleen kerran maanantaina 4. lokakuuta kello kolme iltapäivällä. Kiitos näkemiin.